good afternoon. Eh. Hyvää iltapäivää kaikille. Niille, jotka eivät ole vielä istuutuneet, pyytäisin istuutumaan. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki vieraamme panelistimme tänään. Meillä on vieraita aika paljon. Julkinen kuulemistilaisuus tuotepaketista. Uh, I will give the floor to... Aivan ensiksi antaisin puheenvuorot molempien ehdotusten esittelijöille. Lists, uh, we have a lot of them. Sitten panelistit, joita on paljon. Ja jos lopuksi jää vielä aikaa kuulemistilaisuuden lopuksi, niin voimme vielä kuulla kysymyksiä täältä salista. Mutta molemmat esittelijät oikeastaan päättivät, että olisi parasta, että olisi mahdollisimman monta puhujaa. Siksi tätä pidettiin siis parempana kuin sitä, että saadaan salista kysymyksiä. Tämän halusin selvittää heti aluksi. Ensin haluaisin antaa puheenvuoron IMKon esittelijöille molemmista ehdotuksista. Edustajat Stefanek ja Danti. Edustaja Stefanek ei ole paikalla, koska hän on juuri matkalla tänne. Hän tulee kyllä esittämään loppupuheenvuoron, joten mielelläni annan Nikola Dantille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta tänään kuulla vieraitamme. Tämä on tärkeä hetki pohtia tämän lainsäädäntöpaketin merkitystä. Se tulee kattamaan joitakin puuttaita joita tällä erittäin tärkeällä alalla on. Viimeisimmätkin komission tiedot maaliskuulta 2018 RAPEX-tiedonannoista, kun on kyse vaarallisista eh, aineista, jotka eivät ole maatalous eh, tai elintarviketuotteita osoittaa, että aina on virheitä ja eh, uhkia. Noin 50 ilmoitusta joka viikko 50 000 vuosittain. Tämä liittyy leluihin, autoihin, tekstiileihin, vaatteisiin, lasten tarvikkeisiin. Markkinoiden valvonta on erittäin tärkeää, jotta voidaan ehkäistä väärinkäyttöä ja varmistaa, että tuotteet, jotka ovat sisämarkkinoilla, ovat sääntöjen mukaisia ja turvallisia. Tällä tavoin suojelemme kuluttajia, kansalaisia ja varmistamme hyvät olosuhteet eurooppalaisille yrityksille, jotka toimivat korrektisti. Globalisaatioissa maailmassa tuotantoketjut ovat monimutkaisempia ja Sähköisessä kaupankäynnissä on yhä vaikeampi varmistaa, että tuotteet ovat säännönmukaisia. Tässä meillä on nyt haaste edessämme. Tämä tuotepaketti on tärkeä, koska nykyinen paketti, joka käsittelee tuotteiden turvallista ja markkinoiden valvontaa, on jumissa neuvostossa. Ja jos muistamme kaikki ne skandaalit, joita viimeisinä vuosina on ollut eri tuotteiden kohdalla eri aloilla, e, niin tulos on ollut se, että se on vaarantanut kuluttajien luottamuksen ja haitannut niitä yrityksiä, jotka ovat toimineet sääntöjen mukaisesti markkinoille. Siksi toivotamme tervetulleeksi tämän tuotepaketin ja ehdotuksen, joka liittyy harmonisointi unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamiseen. Me tarvitsemme enemmän yhteistyötä kansallisten viranomaisten jäsenvaltioiden ja komission kesken tässä asiassa myös vahvemmat tutkinta- ja valvontavälineet erityisesti Euroopan tasolla ja riittävät määrärahat, jotta tällaista valvontaa voidaan harjoittaa, ovat tarpeen. Tarvitaan myös kunnollinen valvontajärjestelmä Euroopan ulkorajoilla, siis tullivalvontaa, sillä on erittäin merkittävä rooli. Me tarvitsemme myös selkeitä lineaarisia sääntöjä, jossa byrokratia ei ole liiallista ja jossa hyödynnetään mahdollisimman paljon uusia teknologioita, jotta voidaan edistää tiedonvaihtoa ja ennaltaehkäistä epäsäännönmukaisuuksia. Tässä ehdotuksessa on tärkeitä välineitä, jotta voidaan vahvistaa tiedonvaihtoa, vastavuoroista ilmoittamista, mutta myös eh, jotta voidaan antaa kansallisille viranomaisille enemmän valtuuksia valvonnan saralla. Kuitenkin on mielestäni vieläkin mahdollista vahvistaa entisestään tätä lainsäädäntöpakettia. Eh, tämä pitäisi olla hyödyllinen mm, säädös, joka voi taata eh, sisämarkkinoiden toimivuuden ja kulut mielenosoittajille mielenrauhan. Meillä on erittäin kunnianhimoinen aikataulu kollega Stefanekin kanssa, eli meillä on vain hyvin vähän aikaa, mutta tämä on ainoa tapa, jolla pystymme päättämään tämän paketin toivottavasti ennen tämän kauden loppua. Uskon, että tämä päivä auttaa meitä ymmärtämään syvällisemmin näitä aiheita ja kysymyksiä, jotka ovat ähm, näiden säädösten ytimessä ja varmasti meillä on esittelijöinä myös hyvää yhteistyötä, jotta saamme asian hoidettua hyvin ja pikaisesti. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon Nikola. Hakem Nunez de Euroopan komissiosta saisi seuraavaksi puheenvuoron. Hän johtaa sisämarkkinasääntelyä ja täytäntöönpanoa käsittelevää osastoa Grow-pääosastolla. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Hello. Um, first of all, I would... Hyvää iltapäivää ensinnäkin haluaisin Good cooperation we're establishing in particular with the... hyvästä ystä parlamentin kanssa ja kahden esittelyn kanssa Meillä oli alustavia kokouksia, jotka osoittivat, että me saamme hyvän yhteistyösuhteen aikaan. Ihan lyhyt johdanto vain minulta, koska sitä pyydettiin, koska olemaan täällä kuulemassa, mitä vierailla on sanottavaa. Joten sisämarkkinat tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia yrityksille Euroopassa paremman valinnanvaraa, parempia hintoja kuluttajilla, kuluttajille, mutta markkinat eivät kuitenkaan toimi niin kuin pitäisi, siis sisämarkkinat. Tämä koskee niin harmonisoituja alueita, joilla on EU-lainsäädäntöä koskien tuotteita, ja ei-harmonisoidulta alueelta, jossa keskinäisen tunnustamisen pitäisi päteä, mutta ongelmat ovat erilaisia kahdella sektorilla. Ja tämän takia meillä on kaksi ehdotusta tuotepaketista. Ensinnäkin harmonisaatio koskee noin 80 prosenttia tuotteista, mitä tulee arvoon. Pääongelmana tässä on sääntöjen mukaisuus. Markkinavalvontaviranomaiset tyypillisesti löytävät sääntöjen on olevan noin 20-60 prosenttia, kun tehdään tarkistuksia. Ja ei 20-60 prosenttia tuotteista, vaan niistä tuotteista, joista on tehty tällaisia tarkastuksia. Todetaan siis, että tämä osa on sellaiset, jotka eivät vastaa määräyksiä. Ja vaikkakaan emme tiedä varsinaista tasoa sääntöjen vastaamattomuudesta, koska se on ihan mahdotonta, tietää tietäen koko markkinatilanteen, mutta tämä on ihan liian korkea määrä, emmekä voi vaarantaa turvallisuutta, eikä meidän myöskään pitäisi tehdä kompromisseja ympäristötavoitteiden kohdalla, jotka olemme itse asettaneet. Har- harmonisoimaton alue kattaa noin 20 prosenttia tavaroiden tuotteiden arvosta. Sen potentiaalia ei pitäisi aliarvioida. Vieläkin puhumme noin 20 prosentista tuotteita EU-ssa. E-, e-, edut tulevat selvästi kahden luvun avulla. Tuotteet, joista on harmonisoidut vaatimukset EU-tasolla, EUn sisäisen vien on 54 prosenttia sisäisestä kulutuksesta. Sitten kun tulee ei-harmonisoituja alueita, tämä on vain 35 prosenttia, joten kaksi, 20 prosenttia vähemmän rajat ylittävää kauppaa harmonisoimattomissa tuotteissa kuin harmonisoiduissa. Ja tämä tarkoittaa, että keskinäinen tunnustaminen on asia, jolla on vielä pitkä tie kuljettavanaan. On selkeästi esteitä kaupalle harmoniso- harmonisoimattomilla alueilla ja ongelmana on se, että laillisesti markkinoit tuotteet jossakin jäsenvaltiossa ovatkin kiellettyjä toisessa tai jossakin muussa jäsenvaltiossa tutkimus, joka tehtiin siitä, mitä maksaisi, jos, mitä, jos EU ei toimi. Jos toimitaan kaupan niin vastaan, tämä lisäisi EUn sisäistä kauppaa 500 miljardilla vuodessa. Tutkimus on laajempi kuin alue, joka koskee keskinäistä tunnustamista, mutta tässä on kuitenkin hyvän kuvan taloudellisista potentiaalisista hyödyistä. Meidän ehdotuksemme pyrkii tarttumaan ongelmiin, joita äsken selitin ehdotus keskinäisestä tunnustamisesta virtavat lisää keskustelua eri tasojen välillä keskinäisen tunnustamisilmoituksen kautta tai julistuksen kautta, johon talouden toimijat osallistuvat. Tämä helpottaa vuoropuhelua kansallisten vuoro- viranomaisten kanssa. Keskinäisen tunnustamisen välinen siinä on myös tällainen kiistojen ratkaisuväline. Se liittyy solvit verkko, ne, verkkoon ja oikeassa komissio, niin sitä täydentää toimintasuunnitelma, jolla pyritään lisäämään tietoisuutta keskinäisestä tunnustamisesta, vastavuoroisesta tunnustamisesta. Täytäntöönpano kautta pyritään tekemään monella tavalla markkinavalvontaa. Silloin kun teemme työtä yritysten kanssa, jos joudumme tarkistamaan tuotteita, joita myydään verkossa, samoin kuin niitä, joita myydään tavallisissa kivijalkakaupoissa. Ja sitten, sitten hyvää yhteistyötä tarvitaan kautta EUn. Tässä mielessä EUn tuotteiden vastaavuusverkosto on olennainen osa tätä ehdotusta. Tämä saa kaiken toimimaan käytännössä me toivomme tämän takia, että olemme antaneet lähtökohdan, jolla voidaan parantaa sisämarkkinoita tavaroiden kohdalla. Haluamme kuulla mitä tahansa ajatuksia ja ideoita, jotka parantaisivat tilannetta entisestään. Ja odotamme suurella mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijöiden kanssa. Herrojen Staniet ja Danti, olkaa hyvä. First, uh... Kiitos oikein paljon. Nyt päästään ensimmäiseen paneelikeskusteluun jonka otsikkona on jäsenvaltioiden kokemukset nykypuitteiden hallinnosta. Meillä on kolme puhujaa vieraina ja haluaisin muistuttaa puhujaa siitä, että teillä on neljän minuutin puheaika jokaisella. Ensin puheenvuoron saa Tanki Lader, joka johtaa standardoinnin tuotesääntelyn osastoa ja toteiden sääntelyosastoa Ranskassa. Rallaer, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Aloitan puheenvuoroni kertomalla, että Ranskassa ollaan sitä mieltä, että tuotteiden vapaa liikkuvuus on hyvin tärkeää Euroopalle, myös Ranskalle. Samoin markkinavalvonta ja olemmekin sitä mieltä, että käytämme tähän riittävästi resursseja, huomattavia resursseja jopa. Ja huolimatta tästä voimme todellakin todeta, että on paljon tällaisia tuotteita, jotka eivät vastaa eurooppalaista lainsäädäntöä ja olemme sitä mieltä, että tätä pitää voida parantaa. Tähän liittyy kaksinainenkin ongelma, että äh, on paljon tuotteita, jotka eivät ole sääntöjen mukaisia. Ensinnäkin tämä, tätä kautta rangaistaan taloudellisia rehellisiä hyviä toimijoita, jotka ovat ponnistelleet, ponnistelleet täyttääkseen äh, kaikki vaatimukset ja tutkimuksen verta, suhteessa niihin, jotka eivät näin tee. Ja sitten tähän liittyy myös merkittävä ongelma, koska tämä ei takaa Euroopan kansalaisille korkean tasoista suojaa jota kuitenkin EU puolustaa. Ja sitten tässä tietenkin tu- tärkeintä kysymys EUllekin on kansalaisten terveys ja turvallisuus. Ranskassa tässä voidaan toimia kolmen tekijän kautta kehottaa huomattavassa määrin talouden toimijoita noudattamaan sääntöjä. Toiseksi parempaa yhteistyötä tarvitaan eri valvontaviranomaisten välillä, markkinavalvontaviranomaisten välillä EU:ssa. Ja kolmanneksi täytyy tiivistää markkinavalvontaa erityisesti rajoilla. Tämähän on varsin he, äh, hauras tai äh, altis kohta EU:ssa. Sitten tärkeimmät kysymykset Ranskan kannalta katsottuna. Me olemme sitä mieltä, että jotta voidaan lisätä markkinavalvontaa erityisesti EUn rajoilla, me tarvitsemme silloin paria kolmea tekijää. Ensinnäkin pitää lisätä valvontaviranomaisten valtuuksia koko EUn alueella. Toiseksi pyritään, täytyy lisätä seuraamuksia taloudellisille toimijoille, jotka eivät noudata sääntöjä. Kolmanneksi tarvitaan riittävä resurssimäärä valvontaviranomaisille, jotta he voivat tehdä tarvittavat testit, kontrollit omissa laboratorioissaan. Tämä on aika perustanlaatuinen kysymys. Kaikki, kaikkeen tähän täytyy vielä liittää, tai kaikissa maissa pitää yhdenmukaistaa nämä seuraamukset, resurssit, jotta vältetään se, että kolmansista maista yritetään löytää näitä porsaan reikiä, sellainen paikka, minne kaikkein helpommin pääsee läpi EU-ssa. Sitten komission ehdotus markkinavalvonnan kohdalla on hyvä. Suhtaudumme siihen myönteisesti, vaikkakin pahoittelemme tietenkin sitä, että kyseinen paketti kattaa vain harmonisoidut tuotteet se nyt ei välttämättä ole yksinkertaisemmin kanssa samoilla linjoilla, mutta kuitenkin tämä on edistysaskel. Ajattelen näitä kohtia, jotka äsken mainitsin. Tämä ehdotus on oikein hyvä asia. Pyritään vahvistamaan valvontaviranomaisten toimivaltuuksia. Tätä kautta voidaan myös saada kustannukset perettyä takaisin taloudellisilta toimijoilta, jotka eivät ole kovinkaan sääntöjä noudattavia. Ja sitten ehdotetaan myös tällaista konseptia, tällaisia koelaitoksia, jos, jos on hyvä idea, jos ne hyödyttävät maita, joille tarpeeksi testausmahdollisuuksia, ja jos komissio panee tarvitta, tarvittavat rahat pöydälle, että tällaisia testejä voidaan sitten rahoittaa. Sitten viimeinen kohta tässä ehdotuksessa, joka meistä on vähän liian puutteellinen, ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen, nimittäin ehdotuksessa asetetaan velvollisuus kolmannen maan valmistajalle nimetä henkilö, joka on vastuussa sääntöjen mukaisuudessa tuotteissa sisältöön valmistaja, joka toimii normaalissa normaalien reittien kautta ja samalla tasolla kuin sähköisen kaupan kävijät. Varmasti hyvä asia, mutta Ranskan kohdalla tässä ei mene tarpeeksi pitkälle. Me haluaisimme, että vastuuhenkilö on vastuussa ei vain tiedosta koskien sääntöjen noudattamista, vaan koko tuotteen sääntöjen mukaisuudesta. Kaiken tämän pitää mahdollista se, että markkinavalvontaviranomaiset voivat tehdä työtään. Ei pidä asettaa liiallista, liiallista ta- hallinnosta taakkaa heille ja sitten olla tarkkana tässä julkisen yksityisen sektorin kumppanuudessa, jotta viranomaiset voivat toimia riippumattomalla tavalla. Sitten vielä viimeinen kysymys Viimeinen ehdotus nimittäin kesken, vastavuoroinen tunnustaminen. Meillä ei Ranskassa ole mitään ongelmia vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen suhteen. Olemme sitä mieltä, että markkinat ovat saavuttaneet tietyn kypsyyden tason, mutta tietenkin pitää parantaa asioita. Tästä olemme vakuuttuneita, mutta me olemme sitä mieltä, että tämä ei välttämättä tapahdu tämän lainsäädäntöehdotuksen kautta, vaikkakin suhtaudumme, suhtaudumme siihen myönteisesti kun on tämä vuostovuoron tunnustaminen ja talouden toimijat pystyvät käyttämään hyväkseen Solvit-verkostoa. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi antaisin puheenvuoron Jonas Westerille. Hän on sisämarkkinaattase ja Ruotsin pysyvässä edustustossa EU:ssa. Jonas Wester, teillä on puheenvuoro. Thank you. Kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille. Ensin haluaisin kiittää IMKO-valiokuntaa tämän kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Kiitos, että saan tuoda esiin meidän kantojamme tässä kysymyksessä. 764765 järjestyksessä ja sitten pari seikkaa komission uusiin ehdotuksiin. Nyt vastavuoroisen tunnustamisen asetuksessa on mainittava, että sen rakenne on hankalasti ymmärrettävissä, jopa meidän mielestämme, jotka työskentelevät säännönmukaisesti tämän pohjalta. Olettaisin, että tuoreille markkinavalvontatoimijoille tämä on todella hankalasti tulkittavissa. Siksi tarvitaan lisää selkeyttä uudessa ehdotuksessa. Se on nyt helpommin ymmärrettävissä. Ja asetuksen teksti on helpommin luettavissa. Toinen nykyasetuksen kysymys on se, että tämä ei ole ihan selkeä yrityksille eikä viranomaisille, eikä ymmärretä suhdetta horisontaaliseen lainsäädäntöön, kuten tuoteturvallisuusdirektiiviin tai yleiseen elintarvikelainsäädännökseen. Ja sektorikohtaiset määräykset ovat hankalasti löydettävissä. Harmonisointi täysi tai osittainen harmonisointi ei ole myöskään kovin selvää. Ehkä tätä voidaan parantaa komission uudessa ehdotuksessa. Kaiken kaikkiaan 764-asetuskokemuksemme ei ole kovin hyvä ja siksi uudistus on varmasti hyvä. Ja sitten, mitä tulee yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamiseen ja täytäntöönpanon, suhtaudun myönteisemmin. Kaiken kaikkiaan asetus on hyvässä tasapainossa. Määräykset ovat helposti luettavissa, helposti noudatettavissa. Kyllä parantamisen varaa on erityisesti mitä tulee viranomaisten väliseen yhteistyöhön. Mutta parannukset ovat edelleen lähinnä sellaisia, että suhtautetaan vähän uudestaan eikä muuteta sinänsä koko asetuksen rakennetta – Ongelmien joukossa mainitsisin kolme seikkaa. Ensinnäkin yhteiset markkinavalvontatoimet. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että yhteiset rajat ylittävät toimet voivat olla hyväksi ja komissiosta on varattu varoja tähän toimintaan, mutta tähän mennessä näitä varoja on hallinnoitu niin tarkkaan, että markkinavalvontaviranomaiset eivät ole pystyneet niitä riittävästi käyttämään. Toiseksi, yhteistyön markkinavalvontaviranomaisten ja tulliviranomaisten välillä. Ja sitten tulliviranomaisten kesken eri jäsenvaltioissa. Terri viittasi näihin jo äsken. Nämä suhteet ovat hyvin tärkeitä, jotta voidaan estää se, että vaatimusten vastaisia tuotteita pääsee markkinoilleen. Tätä on vahvistettava. Ja sitten hallinnolliset yhteistyöryhmät, jossa tiettyjen alojen erityispiirteet voivat olla keskustelun kohteena, jotta voitaisiin huolehtia yhtenäisestä täytäntöönpanosta kautta Euroopan unionin. Markkinavalvonta menetelmät voivat vaihdella kovasti riippuen siitä, mistä tuotteesta puhutaan. Siksi on varmasti hyvä vahvistaa näitä ryhmiä. Lopuksi kaiken kaikkiaan nykypuitteista on saatu myönteistä kokemusta, mutta haluaisin kuitenkin viitata kysymyksiin, jos emme oikein näe tarvetta säädellä EUn tasolla. Artiklassa 14 pyritään velvoittamaan jäsenvaltiot tiettyyn minimikompetenssiin viranomaisten osalta. Jotkut asiat ovat melko selkeitä, toisten osalta emme oikein näe tarvetta. Ja vielä monimutkaista asioita, se, että nämä ovat vähän ristiriitaisia. Se, että suljetaan esimerkiksi nettisivuja tai palautetaan maksuja. Näistä saadaan marginaalisesti lisäarvoa, mutta tässä puututaan melko voimakkaasti jäsenvaltioiden toimivaltaan. niin loppuen voi puhua yksityiskohtaisemmin, mutta mielelläni keskustelen kaikkien kiinnostuneiden kanssa. Tiedän, että Ruotsin parlamentti on valmistelemassa perusteltua lausuntoa tästä aiheesta. Kiitos. Kiitos oikein paljon sitten Rejan Havlik, joka johtaa Eurooppa-kysymysten sisämarkkinoiden osastoa. Kapateollisuus ministeriössä Tsekin tasavallassa. Olkaa hyvä. Kiitoksia teidän paljon. Kiitos kutsusta tähän tärkeään keskusteluun. Minä lähden henkilökohtaisesta kommentista, kun tulen yhdestä EUn uudesta jäsenvaltiosta. EUn puitteiston kautta meillä on niin vahva kuluttajansuoja maassamme. Se on lähtökohta meille. Ja kiitos ruotsalaisen kollegan niin säästän kaksi minuuttia puheenvuorostani, koska voin oikeastaan toistaa monta asiaa, mitkä hän sanoi. Muutama kommentti, joka vielä jää yli. Vastavuoroista tunnustamisesta. Meillä on ollut muutamia tapauksia, joissa on ollut puutteita yhteistyössä joidenkin jäsenvaltioiden kanssa, jotka liittyvät ilmoitusmenettelyyn ja asetuksen soveltamisalaan, joten näemme kyllä, että parantamisen varaa on samoin äh, kuin mitä, on, mitä lukee toimintasuunnitelmassa. Toinen asia, jonka haluan nostaa esiin, on solvit. Ähm, solvit ei ratkaise kaikkea, mutta se voi ratkaista jotakin. Eli jos solvitia äh, vahvistetaan ja tulee enemmän yhteyttä sen välin, solvit-tapausten välillä ja sen välillä, mitä komissio tekee näiden tapausten suhteen, se voisi auttaa. Vastavuoroisen tunnustamisessa olemme sitä mieltä, että jos se toteutetaan kunnolla, niin se kyllä pystyy parantamaan eh, joitakin ongelmia, joita vielä on. Sitten muutama kommentti eh, markkinavalvonnan täytäntöönpannosta ja eh, noudattamisesta. Kokemus Tsekin tasavallasta osoittaa, että kaikki viranomaista kansallisella tasolla tekevät vasta vuoroista yhteistyötä. Tämä on tärkeää, jos ajatellaan EU-tason yhteistyötä. Tsekissä markkinavalvontamme perustuu riskinanalyysiin, näin me toimimme, se näyttää myös toimivan. Samoin kuin vastavuoroisen tunnustamisen suhteen markkinavalvonnassakin näemme vain hyvin vähän tietoisuutta kuluttajien kohdalla, mutta myös yritysten kohdalla. Eli varmasti on työtä tehtävänä erityisesti jäsenvaltioissa, mutta myös EUn tasolla. Ja sitten toive siitä, miltä tämä paketti näyttää. Yksi asia, jota haluan korostaa, on se, että meidän pitäisi välttää sitä, että syntyisi oikeudellista epävarmuutta. Tämä vaara on olemassa ja samoin pitäisi välttää epätasapainoa. Mielellämme teemme yhteistyötä komission kanssa. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos oikein paljon. Ja tähän päättyi ensimmäinen paneeli. Ja voimme siirtyä toiseen paneelikeskusteluun käytännön haasteet, kun tuotteet tulevat kolmansista maista EUn alueelle. Tässä meillä on ensimmäisenä puhujana Kristin van Kasteren Stefan, joka on vanhempi neuvonantaja kaupan helpottamisessa Antwerpenin satamassa. Teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you very much for the opportunity to share the... Kiitoksia kovasti tilaisuudesta kertoa asiasta sataman kannalta. No, minä olen valmistellut sen puheenvuoronikin, se pitäisi näkyä. Ensin haluaisin antaa hiukan kuvaa siitä, mikä on satama. Ei ole vain paikka, minne, missä tavaraa tulee EU-hun, vaan se on tavallaan summa eri koko- osista. Ensinnäkin yksityiset yritykset, ja sitten, jotka hoitavat tavaroita tai tuottavat niitä. Sitten on julkiset valvontaviranomaiset, kuten tullit, elintarvikerehu, turvallisuusviranomaiset, mutta myös asemaviranomaiset, anteeksi, satamaviranomaiset. Kiitos. On satamaviranomainen ja jos haluatte tietää, kuka mitäkin tekee, kun tavaraa tulee EU-hun, niin yksityiset yritykset toimivat tässä, mutta valvoja ovat viranomaiset, yksilöviranomaiset. Me olemme tällainen teemme myönnyt, annamme, teemme sopimuksen yksityiselle yritykselle, mutta emme ole rutiinityössä mukana, emme hoida huolintaa, emmekä varastoi tavaroita satamassa. Tässä ei anneta vain toimilupia, vaan me yritämme helpottaa mahdollisimman paljon tätä toimintaa, koska näemme itsemme porttina Euroopan unionin markkinoille. Ja me tietenkin haluamme, että yksityiset yritykset voivat tehdä työtään tehokkaasti, että olemme ennakoitavissa, olemme luotettavia, mutta me tiedämme senkin, että on, kun on legitiimiä kauppaa, on myös järjestäytyntä rajat ylittävää laitonta kauppaa. Sitä tapahtuu myös. Ja me siis haluamme sen, että tulliviranomaiset ja muut viranomaiset voivat valvoa tuontitavaraa niin hyvin kuin vain mahdollista. Se, mikä meillä on haasteena satamaviranomaisena, ja sama koskee myös tullia ja yksityisiä yrityksiä, nimittäin me haluamme maksimoida turvallisuuden ja varmuuden, koska me emme halua olla porttina vaarallisille tuotteille, laittomille tuotteille, mutta samaan aikaan me ymmärrämme, että yrityksillä, ymmärrämme yritysten ja kaupan tarpeet ja haluamme minimoida vaikutusta liiketoimintaan, kauppaan, samalla kun valvomme tänne tulevia tuotteita, siis EU-hun tulevia tuotteita. Ja mitä sitten olemme mieltä tästä, miten tähän haasteeseen haasteeseen suhtaudutaan. Uskon vakaasti, että teillä täytyy olla kumppanuksia. Täytyy kuunnella toinen toistaan, täytyy ymmärtää toinen toistensa liiketoimintaa. Yritysten täytyy ymmärtää, mitä tulli tekee ja tullin täytyy ymmärtää, miten logistiikka toimii. Ja kun ajatellaan tässä virallisia kumppanuuksia, jota voidaan solmia onnistuneesti. Sitten tarvitaan erittäin selkeät juridiset puitteet EU:ssa. Meillä pitää olla yhtenäiset toimintamahdollisuudet jäsenvaltioiden välillä, koska me voimme nähdä, että kun on kyse laittomasta kaupasta, on varsin hi- hienoja sofistikoituneita näitä logistisia ketjuja näissäkin, ja he etsivät näitä heikompia lenkkejä päästäkseen sisään EU-markkinoille. Ja uskon myös vahvasti siihen, että jos pystyy tunnistamaan luotettavat toimitusketjut, ja näitä on paljon suurin osa yrityksistä, tietää täsmälleen, mitä tekevät. Heillä on omat ohjelmansa sääntöjen noudattamisesta ja vaatimusten mukaisuudesta, mutta jos identifioi nämä osat ja tekee niistä kumppaneita, niin silloin on paljon aikaa keskittyä epävarmoihin, epäturvallisiin tuotevirtoihin. Ja sitten vielä viimeiseksi täytyy olla riittävät kommunikaatiojärjestelmä ja informaation jako koko toimitusketjun kautta, koska tiedämme, että paljon työtä, joka on välttämätöntä tulille tai muille valvontaviranomaisille, sitä on kyllä saatavilla, mutta ei aina välttämättä oikeana aikana tai oikeassa paikassa. Minä uskon, että 2018 vuonna tietofoorumit, digitalisaatio, automatisaatio, tiedon jakaminen on ratkaisevan tärkeää, kun toimitaan kaiken tyyppistä laitonta kauppaa vastaan, kaikkea sellaista vastaan, mitä ei halua EU-markkinoille. Kiitos. Thank you very much. And then... Uh, Kiitos oikein paljon. Seuraava puhuja on Giovanni Kessler, joka on Italian tulliviraston johtaja. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja Puhun Italia. Kiitän parlamenttia tästä kutsusta kertoa kokemuksistamme teille. Ensinnäkin eh, tullien roolista, ei pelkästään Italian tullien roolista. Eh, se eh, on linnake, joka suojaa ehm, kolmasilta maiden maiden tuotteilta. Tulli on ensimmäinen linnake, vahvin linnake, tarpeellinen sellainen, jotta tuotteet, jotka tulevat Eurooppaan, olisivat turvallisia. Tullit ovat rajalle ja tullien perinteinen tehtävä on tarkistaa tuotteet, alun perin ainoastaan tuontituotteet, alun perin ainoastaan äh, verotuksellisista syistä, mutta nyt tullien rooli on yhä useammin se, että tullit tarkastavat tuotteiden turvallisuuden ja säännönmukaisuuden että siis tuotteet noudattavat sääntöjä ei pelkästään ajatellen tuontilupia ja muita asiakirjoja, vaan myös kun ajatellaan tuotteiden turvallisuutta. Tässä näette joitakin tietoja Italian tullin työstä, kuinka tuotteita valvotaan. Tässä näette, kuinka valvonnasta on tullut vuosien mittaan aina tärkeämpää ja että työtä on aina enemmän erityisesti kun juuri ajatellaan siis tuoteturvallisuuden valvontaa. Millaisia välineitä meillä sitten on ja mitä voitaisiin tehdä paremmin kuin tähän mennessä? Välineet ovat tyypillisiä tullin välineitä. Me työskentelemme riskiprofiilien avulla näiden riski nämä riskiprofiilit mahdollistavat sen, että voimme katsoa viejän, tuojan, tuotetyypin ja tältä pohjalta tehdä arvion. Tulleilla on tällä tavoin valtaisa määrä tietoja, joita millään muulla viranomaisella maailmassa ei ole kaupan pasta. Ja käyttäen näitä valtaisia tietoja kaupasta analyytikkomme kehittävät varsin kehittyneitä riskiprofiileja, jotka ovat myös hyvin tehokkaita. Ja niissä keskitytään erityisesti tuotteiden turvallisuuteen. Ja tuloksistakin näkee, että tämä toimii oikein hyvin. Toinen väline on tämä RAPEX-järjestelmä, jossa näemme, että 29 prosenttia ilmoituksista liittyvät leluihin. Tämä on siis järjestelmä, joka toimii varsin hyvin. Ainakin Italian kokemus on se, että myöskin suhde valvontaviranomaisin toimii hyvin, mutta tulli on tässä tietenkin eturintamassa. Mitä voitaisiin tehdä paremmin? No paljonkin asioita voitaisiin tehdä paremmin, koska joku sen sanoikin jo ennen minua. Kaikki kääntyvät tuojan puoleen tai kaikki tuojat yrittävät etsiä heikointa lenkkiä tai sitä paikkaa, mistä tuonti tapahtuu helpoiten, jossa on vähiten ongelmia. Meillä on tietenkin vain yksi tulliraja, mutta meillä on kuitenkin 28 tai kohta 27 eri tullia, joilla on omat riskianalyysimenetelmänsä, omat tietokantansa ja voin taata teille, että nämä tullit toimivat varsin eri tavoin. Riskiprofiilit ovat hyvin erilaisia ja siksi valvonnan tehokkuus on eri tasoista. Meillä on Italiassa suuri monikansallinen leluyhtiö, joka valvoo tamme kautta takia on päättänyt siirtyä toiseen Euroopan valtioon, jossa valvontaa on vähemmän. Meillä 50 prosenttia valvonnasta kohdistuu leluihin riskianalyysien pohjalta. Niin kauan kuin kaikki perustuu 88 tietokantaan, 28 riskianalyysiprofiiliin, 28 eri toimintatapaan, niin tämä on ihan turhaa. Ja koska tämä on nyt Euroopan parlamentti, niin minä pyytäisin, että ryhdyttäisiin luomaan eurooppalaista tulliviranomaista. Tämä lisäisi myös tuoteturvallisuutta niiden tuotteiden kohdalla, joita tuodaan Euroopan ulkopuolelta. Kiitoksia. Thank you very much. Sorry, I was... Kiitos oikein paljon. Kuuntelin tässä vielä tulkkausta. Kiitos oikein paljon tästä puheenvuorostanne. Näin voimme päättää toisen paneelin ja voimme siirtyä kolmanteen osioon. Kyse on uuden ongelman selvittelymenettelyn esittely mukaan lukien Solvit-verkosto. Tässä ensimmäinen puhuja on Anuska Janssens, Solvit-tiimin johtaja Euroopan komissiosta. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä mahdollisuudesta valottaa hiukan solvittia ja uutta menettelyä. Me valmistelemme tämän esityksen yhdessä. Ehkä voimme saada kahdeksan minuuttia jos ette tunne solvittia, niin ihan lyhyesti. Liikkeelle lähdettiin vuonna 2002, 16 vuotta myöhemmin noin 15 000 tapausta on ratkottu ihmisten ja yritysten eduksi. 70 000 valitusta kaikkiaan on tullut solvittiin näiden ensimmäisten vuosien aikana. Se on jäsenvaltioiden kansallisen hallinnon yhteistyöväline, jossa siis virkamiehet, jotka toimivat kansallisissa solvitkeskuksissa töissä, ratkovat näitä ongelmia. Komissio auttaa koulutuksen, tietopankin ja avun kautta, mutta kuten näette, teemme läheistä yhteistyötä täällä Brysselissä ja kansallisissa solvitkeskuksissa. Yksi yhteyspiste Solvitissa on hyvin tärkeä PK-yrityksille – koska se antaa mahdollisuuden päästä toisen jäsenvaltion kautta katsomaan tilannetta. Aina kaksi Solvit-keskusta toimii yhteistyössä, kun asia ratkaistaan. Ja kolmas seikka on se, että on tietopankki olemassa, eli nämä yhden tapauksen tiedot kirjataan sinne tietopankkiin jen joukkoon ja molemmat osapuolet, jotka työstävät tätä tapausta, tietävät, mitä toisessa Solvit-keskuksessa tehdään. Ja tämä on ilmainen, sekin on tärkeä asia. Jolloin saa Belgian nimissä mahdollisuuden puhua. I will... <clears throat> Excuse me. Kiitos oikein paljon. Tulen lyhyesti esittelemään, miten tämä solvit-tapaus käsitellään käytännössä, joten yrityksellä on ongelma ja se päättää ottaa yhteyttä solvitiin. Ne ovat hyvin helposti lisätä eh, internettietokantaamme tapauksen. Siihen voidaan lisätä liitteitä, tapaus, eh, kuvaus ja viikon sisällä eh, Solvitin kotikeskus käsittelee tämän. Se on siis yleensä yrityksen sijaintipaikan Solvit-keskus se käsittelee tämän kuukauden sisällä sen jälkeen, kun se on saanut kaikki asiakirjat, miten eh, tämä tehdään joko sisäisten eh, juristien kautta tai ottavat yhteyttä ulkoisiin asiantuntijoihin tai sitten ottavat yhteyttä Enterprise Europe-verkostoon. Jos tapaus on sellainen, että se ei koske solvittia, ei ole mitään EU-lainsäädäntöä, joka soveltuisi siihen tai on jo oikeusmenettely käynnissä, niin sitten välitämme sen niin pian kuin mahdollista toisille elimille eteenpäin, mutta yleensä valitus on solvitin toimivaltuuksissa ja silloin mm, lisäämme sen tietokantaamme, siihen tapauskuvauksen, juridisen analyysin ja myös odotuksen arviomme siitä, miltä ratkaisun pitäisi näyttää. Sitten tämä vastuukeskus on tietenkin se keskus siinä jäsenvaltiossa, jossa ongelma on syntynyt. Sitten tällä Solviten vastuukeskuksella on 70 päivää aikaa löytää ratkaisu ongelmaan tai sitten selittää, miksi jäsenvaltio ei sovella oikein EU-lainsäädäntöä. Solvit-keskukset tekevät läheistä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa. Tietenkin käy niin, että tapauksia ei ratkaista, silloin ne rekisteröidään ratkaisemattomaksi tietokantaa, niin että komissiokin tulee tietoiseksi tästä. Kun on kyse yritystapauksissa, eli yritykset ottavat meihin yhteen, meillä on myös yhteistyötä Enterprise Europe-verkoston kanssa. Eli viime toukokuussa hyväksyimme toimintasuunnitelman, jossa oli jäsenvaltioita ja komissio mukana. Ja tässä oli useampia toimia solvitia varten. Yksi oli toimi, jotta solvitista tulisi hyödyllisempi yrityksille ja yritykset löytävät solvitin, kun ne sitä tarvitsevat. Yksi näistä toimista oli Enterprise Europe Networkin kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen. Luotiin yleinen yhteistyökäsikirja ja Solvit Belgia on jo hyödyntänyt tätä mahdollisuutta ja käynnistänyt pilottihankkeen Belgian Solvit-tiimin kanssa ja Belgian alueellisen yksikön kanssa. Me olemme tehneet kolme kuukautta nyt yhteistyötä ja se on toiminut oikein hyvin. Enterprise Europe-verkosto on jo löytänyt sieltä tapauksia, jotka eivät kuuluneet Solvitille, jotka olivat yritysten välisiä valituksia. Ne siis eh, käsittelivät nämä eh, tapaukset ja kaikki yrityksiin liittyvät eh, tapaukset lähetämme Enterprise Europe-verkostolle Belgiassa, jotta saisimme niiltä neuvon. Ja nyt annan puheenvuoron eteenpäin kollegalle. Niin, kiitos. Halusin lyhyesti vain puhua Solvitin mandaatista, koska itse asiassa tavaroiden vapaa liikkuvuus ja vastavuoroinen tunnustaminen ei ole Solvitille mitään uutta. Tämä on jo Solvitin mandaatista, mandaatissa nykyoloissa. Kolme kriteeriä. Rajat ylittävä ulottuvuus, EUn lainsäädännön rikkomus ja siinä on julkinen viranomainen osapuolena. Tämä on siis luo perustan tälle pari esimerkkiä sitten, miten voidaan siirtyä uuden asetuksen suuntaan. No niin, ensimmäinen hyvä esimerkki olisi kahden Solvit-keskuksen yhteistyöyritys, joka halusi myydä lakkaa ja maalia naapurijäsenvaltion. Ja heihin kohdistui monia rajoituksia. Yksi oli se, että he eivät voineet myydä tuotteitaan, ellei mainittu tuottajan nimeä, vaan myös jakelijan nimi tuotteiden etiketeissä. Yritys oli eri mieltä ja sitä mieltä, että tämä ei noudattanut EUn lainsäädäntöä. Keskukseen oltiin yhteydessä ja tässä oltiin samaa mieltä siitä, että vain tuottajan nimi on merkittävä pakkauksessa. Ja tämä lähetettiin sitten toisen Solvit-keskukseen, jossa kysyttiin viranomaisilta, miten näin on käynyt yritykselle toisesta jäsenvaltiosta ja viitattiin siihen, miten EUn lainsäädännössä tämä asia on määrätty ja miten se on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön. Ja kun Solvit keskus otti yhteyttä, sopeutettiin näitä vaatimuksia. Yritys sai myydä tuotteitaan niin, että ainoastaan tuottajan nimi oli siinä tuotteessa, ei jakelijan. Kuten sanottua, olemme nähneet myös tapauksia, joissa solvit keskukset eivät pystyneet ratkaisemaan ongelmia. Yksi syy siihen, että solvit ei voi ratkaista kaikkia tapauksia, on se, että joskus tapaukset voivat olla hyvin monimutkaisia tai vaatia hyvin paljon teknistä tietoa tietystä tuotteesta tai kysymyksestä. Jos asiantuntemusta ei siellä ole, on hyvin vaikea jonkun päätellä, joka ei ole erityisasiantuntija, sitä, onko tietty rajoittava tuimi suhteellinen vaiko ei. Tällainen tapaus voi olla sellainen, jota Solvit-keskus ei pysty ratkaisemaan. Toinen voi olla se, että se on vähän epämuodollinen. Se on usein hyvä asia, koska helpommin ehkä oikaistaan väärinkäytöksiä tällaisen solvitin kautta, kun se on yksinkertainen, vähän epämuodollinen tapaus. Mutta vähän poliittisesti arkaluontoisemmassa kysymyksessä viranomainen ehkä ei halua esimerkiksi tuoteturvallisuuden osalta käyttää tällaista solvitin kaltaista vähän epämuodollisempaa välinettä. itse asiassa tässä tulisin ehdotuksen artiklaan kahdeksan vastavuoroisen tunnustamisen uudessa asetuksessa. Tässä artiklassa itse asiassa puututaan näin kahteen kysymykseen. Ehdotetaan ensinnäkin, että käytetään nykyvälinettä, ei siis luoda uutta välinettä. Se on meille tärkeää. Toisaalta samanaikaisesti halutaan vahvistaa sitä niin, että yhteys on läheisempi Euroopan toimielinten asiantuntemukseen. Me uskomme vankasti, että – Tämä määräys kohdassa kahdeksan vahvistaa solvittia niin, että solvit pystyy käsittelemään vastavuoroisen tunnustamisen tapauksia, kun voidaan käyttää hyväkseen sekä viranomaisten että komission asiantuntemusta, miten menettely toimisi. Ihan nopeasti, kun olemme lähes kymmenessä minuutissa jo, ensin Solvit saa valituksen, arvioi sen, pyrkii ratkaisemaan sen, ja sitten kun siellä ymmärretään, että se ei ole mahdollista, koska viranomaiset eivät ole halukkaita tai tarvitaan niin paljon teknistä osaamista, otetaan yhteys komissioon ja sieltä saadaan tarvittavaa asiantuntemusta hoitaa tällainen tapaus. Tämän järjestelmän edut ovat ensinnäkin se, että tämän artiklan mukaan ottaminen, se, että komission rooli mainitaan eksplisiittisesti asetusehdotuksessa – vaikuttaa jo niin, että se vahvistaa solvitin roolia, koska viranomaiset tietävät, että kun solvit puuttuu asioihin, solvitin takana on komission tarjoama tuki. Lisäksi etuna on se, että keksitä uutta välinettä nyt. Alusta se on tärkeää. Näin helpotetaan yhteyksiä vastuuviranomaiseen ja uskoisin, että ajan myötä saadaan tietoa ja suojaa tai suuntaa siihen, miten vastavuoroista tunnustamista käytetään eri tilanteissa. Tässä meidän puheenvuoromme. Kiitos. Much. Kiitos oikein paljon. Nyt voimme siirtyä seuraavaan paneelikeskusteluun näkymistä bisnesmaailman puolelta. Tässä antaisin ensin Martinas Barisasille puheenvuoron. Hän on sisämarkkinaosaston johtaja Business Europeissa. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitän kovasti, että Business Europe on kutsuttu puhumaan tilaisuuteen. Mukava olla paikalla, mutta vieläkin mukavampaa on aloittaa myönteisessä hengessä, nimittäin Business Europein jäsenet tukevat laajalti tätä pakettia kokonaisuudessaan, koska aika on varsin vähän, menen suoraan kahteen ehdotukseen, josta meillä on muutamia ehdotus parannusehdotuksia. Ensinnäkin tämä vastavuoroinen tunnustaminen, tehokas probleman, ongelman ratkaisu solvetin kautta on olennaisen tärkeää, että tämä kaikki toimii. Ja meidän mielestämme vastavuoroinen tunnustaminen jossakin evätään, niin silloin yritysten pitää yrityksellä pitäisi olla mahdollisuus pyytää lausuntoa komissiolta. Toiseksi on hyvin tiedossa, että resurssit ja ripeä toimiminen komission suunnasta on olennaista. Tässä mielessä todellakin vetoamme tämän puolen vahvistamisen puolesta ja haluaisimme myös aikarajat komission äh, solvitlausunnolle niin, että saamme sellaisen menettelytavan, joka on lyhyt ja siihen liittyy tiukat aikarajat niin, että komissio todellakin auttaa tässä, niin kuin aikaisemminkin jo kuulimme tänään. Sitten kun siirrytään seuraavaan ehdotuksen markkinavalvonnasta, haluamme tässä korostaa yhdenmukaisuutta ja suhteellisuutta säännöissä. Business Europein jäsenillä on kokemuksia tämänhetkisistä puitteista yritysten puolella Tavallinen tapaus on sellainen, missä on liikaa varaa harkinnanvaraiselle tulkinnalle vaatimusten suhteen kansallisella markkinavalvontaviranomaisella ja näin ollen puuttuu sitten riippumatonta suhteellisuuden arvioimista päätösten suhteen, joita on tehty. Esimerkiksi meillä oli tällainen tapaus liian tiukas, tiukas, tiukin ehdon tehdystä päätöksestä, tehtiin virallinen vastalause jostakin standardista, ja tämä perustui ongelmiin tai huoliin, josta ei kuitenkaan oltu kunnolla keskusteltu, joten itse asiassa vaikka olisi yhtään onnettomuuksia tai valituksia alueelta. Sitten seuraavaan osaan tätä esitystä täytäntöönpano sääntöjen mukaisuus tässä pääviesti meiltä olisi seuraavanlainen. Me tarvitsemme vahvempaa markkinavalvontaa, että noudatetaan yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia ja tätä vaatimusten vastaavuutta. Mutta valta, jota annamme tässä viranomaisessa, sen pitäisi olla suhteellista. Ei pitäisi olla mitään vapa- avointa shekkiä viranomaisille toimia. Haluaisin hiukan selittää tätä viimeistä kohtaa esityksessämme se oikeastaan perustelee sen, että halutaan enemmän suhteellisuutta. Ensinnäkin viittaus artiklaan 25 artiklaan ihan tässä lopussa, niin haluaisin siitä sanoa, että meillä on vaikeuksia hyväksyä tätä oletusta vaatimusten vastaisuudesta, niin tässä muodossa, kun se on tässä muotoiltu, mahdollisesti puhumme kaikkein rajoittavimmasta ja suhteettomimmasta päätöksestä, joka voitaisiin tehdä, oletetaan nyt näin, yhden ainoan markkinavalvontaviranomaisen toimesta. Siis yksi ainoa valvontaviranomainen voi näin tehdä. Tämä päätös tämän säädösten mukaisesti voi perustua mihin tahansa informaatioon, lausuntoon, tiedustelutietoon, missä tahansa lähteestä, jota pidetään mm, todisteena. Tämä sitten voisi synnyttää tällaisen vaatimusten vastaisuustapauksen, joka koskee koko EUta. Sitten halusimme tätä liittyy myös 14 artiklaan koskien markkinavalvontaviranomaisten valtuuksiin tarkastukset, joita voidaan tehdä. Pitäisi saada tietoon kaikki tarvittavat tiedot. Markkinavalvontaviranomaisilla on myös mahdollisuus vaatia mitä tahansa luonnollista oikeudesta henkilöä antamaan mitä tahansa tietoa, missä tahansa muodossa, ja korostan missä tahansa muodossa, koska tämä on juuri sitä todistusaineistoa siitä, että vaatimuksella on noudattu. Sitten mennään 12 artiklaan Tämä liittyy myös markkinavalvojien mm, valtuuksiin ja niin edelleen. Sitten vielä viimeinen se kaikki nämä todisteet tai näyttö ja muu liittyy julkiseen etuun, johon voidaan verrata. Yksi artikla määrittelee kuitenkin erillä tavalla yleisen edun niiden kohdalla, jotka kuuluvat markkinavalvontamääritelmään kolme artiklassa. Tämä on aivan liian laaja tulkinta. Meillä pitää olla yhdenmukainen toimintatapa. Sitten tässä tarvitaan hienosääntöä. Me olemme valmiit tekemään yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Business Europein lopullinen kanta tulee äh, tämän kuun lopussa nettisivullemme. Kiitos. Very happy to see you. Kiitos oikein paljon. Mukavaa nähdä teidät taas täällä valiokunnassa. Nyt seuraava puhuja Ilja Bryggeman, joka on sisämarkkinaneuvon neuvonantaja Eurocommerceissa. Olkaa hyvä. Yeah, thank you, uh, manager, uh, to give me your... Kiitoksia puheenjohtaja, että sain mahdollisuuden uh, puhua uh, teille uh, tukku- ja vähittäismyyjien puolesta Euroopan unionissa myönteistä että on se, että me tuemme tätä tavaramarkkinoiden säädöspakettia. Se on mahdollisuus parantaa tuotteiden vapaata liikkuvuutta ja yritysten mahdollisuuksia, erityisesti pk-yritysten. Tämän paketin pitäisi lisätä ja auttaa rajat ylittävää kauppaa eikä lisätä byrokratiaa yrityksille. Se pitäisi lisätä myös sääntöjen noudattamista lisäämällä yhteistyötä markkinavalvojien kanssa ja pitäisi olla riskiperusteinen lähestymistapa, jolla puututaan väärinkäyttäjiin. Haluaisimme että virtavirtaistaan EUn tuotelainsäädäntöä pitäisi olla yhdet oikeuspuitteet kaikkia tuotteita varten, olivat ne sitten yhdenmukaistettuja tai eivät EUssa. Mutta eh, kokemuksemme on se, että EUn ulkopuoliset nettitoimijat eh, tarjoavat tuotteita sisämarkkinoilla ja kuluttajat voivat suoraan tilata noilta eh, nettikauppialta, mutta tuotteet eivät välttämättä ole turvallisuutta mahdollisia. Joskus ei ole ketään vastuuhenkilöä EU-ssa, joten olemme sitä mieltä, että EUn lainsäädännön pitäisi ottaa huomioon myös uudet liiketoimintamallit. Näemme myös, että on johdonmukaisuuden puutetta äh, markkinavalvonnasta eri viranomaiset arvioivat tilanteen eri tavoin ja tämä aiheuttaa epävarmuutta äh, rajat ylittävälle äh, toiminnalle. Eri näkemyksiä jopa saman jäsenvaltion sisällä. Äh, vähittäiskauppialla on usein sellainen tunne, että ei ole riittävästi mahdollisuuksia keskustella yritysten äh, kanssa äh, tuoteturvallisuudesta, vaikka yrityksillä on paljon kokemusta niistä tuotteista, joita ne myyvät. Sitten vastavuoroista tunnustamisehdotuksesta. Tämä on tietenkin perusperiaate, joka varmistaa tuotteiden vapaan liikkuvuuden sisämarkkinoilla. Valitettavasti jäsenvaltiot eivät aina kunnioita tuota periaatetta se, että taloudellinen toimija ilmoittaa, että tuotetta jo markkinoidaan jossain jäsenvaltioissa, pitäisi auttaa, jos jäsenvaltiot tämän hyväksyvät. Solvit voisi helpottaa kynnystä yrityksillä hakea ratkaisua, mutta tällä hetkellä tämä on liian hankala. Solvit lausunto voi pyytää lausuntoa ja komissio voi antaa lausunnon. Tässä on liikaa epävarmuutta. Joitakin ehdotuksia on jo. Miten komissio varmistaa täytäntöönpanon? Eikö pitäisi olla selkeitä seurauksia kansallisille viranomaisille, jos ne eivät noudata määritettyjä menettelyjä? Sitten toisesta, seuraavasta ehdotuksesta. Eurocommerce tukee komission tavoitetta, että kaikki tuotteet markkinoilla ovat turvallisia lähtökohdan pitäisi olla yhteistyö viranomaisten ja yritysten välillä hyvässä hengessä, joka lisää luottamusta. Kaikkien toimijoiden velvollisuudet tuotantoketjussa, niiden on oltava selviä niin, että lopuksi tuottajalla on lopullinen vastuu tuottaa aloitteen säännönmukaisuudesta. Me tarvitsemme älykkäämpää valvontaa, enemmän tiedonvaihtoa, ei välttämättä lisää toimivaltuuksia. Siksi tuemme tällaista verkostoa, jotta voisimme hyötyä eniten tässä. Yritysten edustajien pitäisi olla mukana alusta asti. Tällä tavoin voimme jakaa kokemuksiamme ja tietotaitoamme viranomaisten kanssa. Viranomaisten pitäisi käyttää riskiperusteista lähestymistapaa tällä tavoin. Toimet kohdistetaan niihin, jotka eivät sääntöjä noudata. Mm, sitten on myös toimijoita, jotka vahingossa eivät noudata sääntöjä, mutta haluavat noudattaa sääntöjä. Pitää jättää vuoropuhelulle mahdollisuuksia ennen kuin päätöksiä tehdään ja yrityksille pitää antaa mahdollisuus ratkaista ongelmat itse ensin. Me tuemme sitä, että on tällaisia yhteisymmärrysmuistioita sidosryhmien kanssa. Ja tarvitsemme harmonisoidumpaa ja johdonmukaisempaa lähestymistapaa EU-ssa. Se lisäisi sääntöjen noudattamista ja tuoteturvallisuutta. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Filippo Portali on viimeinen puhuja tässä osiossa. Hän johtaa standardeentti-osasta Orgalaimissa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, kiitos oikein paljon, että sain tämän mahdollisuuden esitellä orgamin kantoja. Teollisuus, jota edustamme, tuottaa monenlaisia teollisia kuluttajatuotteita ruohonleikkureista nostureihin, kaasulaitteista kollaboratiivisiin robotteihin. Lähes kaikki tuotteemme on katettu unionin harmonisointilainsäädännössä, joten puheenvuorossamme keskitymme komission ehdotukseen, joka koskee noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa. Mistä on kyse meidän mielestämme? Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana EUn kansalaisten määrä on lisääntynyt kymmenellä miljoonalla, kotitalouksien kulutus kymmenellä prosentilla. Ja näin myöskin tuotemäärät, konttimäärät ovat kasvaneet 14 prosenttia. Samalla jäsenvaltioiden viranomaiset ovat leikanneet tullihenkilöstöä seitsemällä prosentilla ja vähentäneet markkinavalvojien määrää kolmella prosentilla. Tämä riittää nyt, on mielemme. Meidän jäsenemme ovat sitä mieltä, että unionin lainsäädäntö on yhä monimutkaisempaa ja sitä on yhä kalliimpaa noudattaa. Mutta mitä järkeä tässä on, jos ei ole mitään tehokasta markkinavalvontaa? ei kunnollisia tarkastuksia jäsenvaltioissa paikan päällä. Jäsenvaltioiden ykkösprioriteetin tulisi olla huolehtia siitä, että mitään vaarallisia tai vaatimusten vastaisia tuotteita ei ole markkinoilla, koska ne saattavat aiheuttaa haittaa kuluttajille ja ammattimaisille käyttäjille. Samoin monet puhujat sanoivat tämän jo, on tärkeä velvollisuus huolehtia siitä, että se on epäreilua kilpailua, kun jotkut noudattavat sääntöjä, toiset ei kun markkinavalvojilla ei ole riittävästi rahaa, henkilöstöä tai teknistä osaamista hoitaa tehtäviään, ainoa ratkaisu on toimia älykkäämmin, kuten tälle jo mainittiin. Jotta tästä tulisi realiteetti, meillä on kolme ehdotusta. Ensinnäkin yhteistyö. Se on ihan välttämätöntä. Fyysiset tarkastukset ja vuoropuhelu viranomaisten ja taloustoimijoiden kesken, joita tarkastetaan olisi toteutettava kunnollisten järjestelmien kautta. Fyysisissä tarkastuksissa tarvitaan osaamista, taloudellisia varoja ja oikeutusta. Teollisuus voisi tarjota sekä osaamista että rahoituksellisia resursseja vapaaehtoiselta pohjalta, kuten osoitettiin – markkinavalvontaa tukialoitteen kautta, Miss MSSI Electricalin kautta, mutta oikeutusta ei ole. Siksi on ratkaisevan tärkeää, että mahdollistetaan julkisen ja yksityisen yhteistyö viranomaisten ja yritysten välillä ja annetaan oikeutusta molemmille, jotta voidaan solmia artiklan kahdeksan mukaisia yhteistyömuistioita. Tietenkin tämän pitäisi tapahtua tiettyjen selkeiden vertaisarvioitujen ehtojen mukaisesti, joista sovitaan jäsenvaltioiden kesken unionin vastaavuusverkoston artiklan 31 mukaan. Johdonmukaisuus markkinavalvontatoimissa on välttämätöntä kaikkialla Euroopan unionissa ja ulkorajoilla. Tästä puhutaan luvuissa 4-8 tässä ehdotuksessa. Erityisesti pidämme hyvän artikla 31 ja 32 verkostosta – siinä olisi mukana, kun se on paikallaan relevantit yritys- ja kuluttajajärjestöt. Kolmanneksi suhteellisuus. Me olemme sitä mieltä, että ehdotuksen pitäisi mahdollistaa eikä voimaannuttaa markkinavalvonjia. Siksi ei ole mitään erityistä tarvetta luvussa kaksi, kuten mainittiin, lisätä velvoitteita Euroopassa toimiville taloustoimijoille, sen lisäksi mitä unionin harmonisointilainsäädännössä on tällä hetkellä. Olemme samaa mieltä siitä, että ehdotus artiklassa 14 olisi luotava sellaiseksi, että saadaan johdonmukaiset toimintamahdollisuudet ja velvollisuudet valvontaviranomaisille. Siksi kehotamme teitä parlamentin jäseniä tukemaan hyvin toimivaa kompromissia neuvoston kanssa vuoden loppuun mennessä tämän komission kunnianhimoisen ehdotuksen pohjalta niin, että saadaan älykäs ja tehokas järjestelmä mark- markkinavalvonnassa jäsenvaltioiden tasolle. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Näin voimme siirtyä seuraavaan paneeliin. Siinä keskustellaan tämän ehdotuksen vaikutuksesta kuluttajiin. Ensimmäinen puhuja on Monique Koyens, joka on Berkin pääjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Nimeni on Monika Kuulespuun kuluttajajärjestön puolesta, mutta haluaisin korostaa, että teemme tätä työtä läheisesti ainakin kanssa. Se on kuluttajien ääni Euroopan standardisoinnin kohdalla. Me tietenkin jaamme toimielinten ja muiden sidosryhmien kanssa oman kantamme tästä säädöspaketista tänään. Ker- lyhyesti viidessä minuutissa kerron pääkysymyksistä, joita haluaisimme korostaa. Tietenkin olemme tyytyväisiä paketista. Meistä siinä otetaan esille tärkeitä parannuksia kuluttajien kannalta. Esimerkiksi se, että eu laboratoriot tullaan nimeämään, sitten velvollisuus saada juuri laillinen edustus EUssa on tärkeä asia kuluttajan kannalta. Oikeus sille, että kan, äh, voidaan tehdä myös testausostoksia kansallistasolla ja EU antaa jäsenvaltioiden käyttöön tarvittavat resurssit tässä vain muutamia esimerkkejä siitä, mikä meistä, mitkä meistä ovat parannuksia. Sitten näihin heikompiin kohtiin toivomme, että Euroopan parlamentti voi auttaa parantamaan paketin vaikutuksia kuluttajien kannalta. Muutama kommentti. Ensin me säädöspaketin sovellusala ei puhun vain täytäntöönpanosta ja vaatimusten mukaisuudesta. Sitä pitää laajentaa. Tämä sovellusala ei pitäisi soveltaa niin kuin nyt vain harmonisoituihin tuotte- tuotteisiin, vaan myös muihin. Kuluttajan kannalta katsotaan, katsota, ei ole ta- normaalia, että lelut eivät kuuluvat tähän, mutta ei lastenhoitotuotteet. Se ei ole johdonmukaista. Erittäin tärkeä kohta. Sitten toiseksi myös kuluttajan suojan kannalta, kun tavara ei ole vaatimusten mukainen, sen pitäisi välittömästi avata mahdollisuus korjaukselle kuluttajan kannalta. Jos tuote ei täytä vaatimuksia, silloin voidaan välittömästi saada aikaan juridinen takuu tai voisi tehdä helpolla tavalla valituksen, koska tuote, jonka on ostanut, ei vastaakaan laillisia ehtoja ja säädöksiä. Tämä säädöspaketti on myös hyvä tilaisuus tarttua erityisiin haasteisiin, joka liittyy tavaroiden internettiin, ja nekin pitäisi ottaa mukaan tähän pakettiin. Tämä tarkoittaa sitä, että testipöytäkirjat pitää ottaa käyttöön, koska nämä internettuotteet sisältävät uusia kysymyksiä ja myös turvallisuus. Tämän herra Kaseri mainitsi. Turvallisuus pitää ottaa mukaan varmuuden määritelmään. Ja sitten olemassa olevat sääntelypuitteet eivät kata suoranaisesti palveluiden turvallisuutta, vain tuoteturvallisuus liittyy tähän, mutta kaikkiin liittyy myös tämä palvelupuoli, siis vaikka software-ohjelmistopuoli, mainitakseni vain yhden. Ja on hyvin tärkeää, että tämäkin kuuluu markkinavalvontakysymyksiin, aspekteihin. On hyvin tärkeää selventää näiden internetfoorumien rooli. Miten voidaan varmistaa markkinavalvonta turvallisuus tuotteiden kohdalla, joita myydään netissä? Viime vuonna komissio antoi ohjeistusta siitä, miten tämä voi tapahtua, mutta tämä ei ole lakisääteistä. Me uskomme, että kun ajatellaan, kuinka paljon verkkokauppa on lisääntynyt tuotteiden kohdalla, niitä tulee myös kolmansista maista, niin on aivan avainkysymys, että on sitovia vaatimuksia, kun se seurataan, palvotaan näiden tuotteiden myyntiä. Sitten tärkeä kohta. Kuluttajien ei pidä joutua maksamaan siitä, että tuotteet eivät vastaa vaatimuksia. Viittaan vaikka tähän dieselskandaaliin jossakin Saksan kaupungeissa. Pääuhri oli kuluttaja, joka, jolla on dieselauto. Dieselauto on menettänyt täysin arvonsa, eivätkä he voi saada mitään rahaa tästä enää myynnissä. Ja sama koskee muitakin alueita tuotteita, esimerkiksi tuote, joka sääntöjen mukainen ja sitten kuluttajat joutuvat tuhoamaan äh, tuotteen, mutta eivät saa itse rahojaan takaisin. Tämä ei ole oikein, eivät hän he ole tehneet mitään väärin tässä asiassa. Heitä pitää siis suojella asianmukaisella tavalla. Sitten viimeinen kohta, jonka otan esille. Aikaisemmassa paketissa 2013 siellä oli rooli kuluttajajärjestöille, jotta ne virallisesti ovat viranomaisten kanssa yhteistyössä markkinavalvontafoorumin puitteissa. Uudessa paketissa ei ole mitään roolia kuluttajajärjestöille Meillä kuitenkin on aika paljon tietoa, ainakin jäsenillämme markkinoista ja mitä siellä tapahtuu, ja me pystyisimme varoittamaan viranomaisia tai antamaan rakenteellista mm, materiaaleja valvojille, ja haluaisimme, että tämä otetaan uudelleen mukaan tähän säädöspakettiin. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kalkasar on seuraava puhuja. Hän on Maltan kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen johtaja johtaa myös ProSafea. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Kyllä, kiitos tästä mahdollisuudesta osallistua keskusteluun ja tuoda meidän kantamme tavaramarkkinoiden säädöspakettiin. Ensin haluaisin todeta, että emme ole täällä esittämässä omia kantojamme, vaan jäsenvaltion ProSafe-verkoston kautta. Itse paketista. Ensimmäinen asia, joka on otettava huomioon, on se, että on tehtävä päätös vuoden 2013 tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketista. Päätös on tehtävä siitä, mitä nyt vaaditaan, mikä on nyt tarpeen. Kyse on siitä, miten yleisen tietoturvadirektiivin alaiset tuotteet eivät ole tässä katettuneet, joten tämä asia pitää selvittää mahdollisimman pian. Kolme myönteistä seikkaa tähän pakettiin liittyen. Jotka että nähty ensimmäisessä aloitteessaan se, että pidämme hyvänä, että uusi ehdotus on yksityiskohtaisempi kuin vuoden 2013 paketti. Se tulee jäsenvaltioiden velvoitteisiin siis. Eli jäsenvaltiot velvoitetaan huolehtimaan markkinavalvonnasta, varaamaan riittävät resurssit siihen. Aikaisemmat kollegat ovat puhuneet tästä, ja me voimme vain painottaa sitä, että on hyvin tärkeää, että markkinavalvontaviranomaisilla on riittävät resurssit. Toiseksi, pidämme hyvänä tiedon vaihtoa ja vastavuoroista avustamista jäsenvaltioiden kesken, markkinavalvontaviranomaisten kesken jäsenvaltiossa. Tämä on tärkeä vaatimus. Kukaan ei voi toimia tässä yksin. Kukaan ei voi olla saari yksinä, vaikka itse tulen saarelta, mutta joka tapauksessa voimme kaikki yhteydessä toisiinsa. Kolmanneksi tärkeä myönteinen seikka, jonka näimme ja se on myös hyvin tärkeää se, että on ehdotettu, että jäsenvaltio annetaan lista minimitoimivallasta. Esimerkiksi oikeus saada ilmaisia näytteitä. Tilanne ei ole kaikkialla jäsenvaltioissa samanlainen. Joissa jäsenvaltioissa joutuu siis ostamaan tällaisen näytteen. Pitää voida esittää rangaistuksia ja oikeus periä takaisin varoja, jos tuote osoittautuu vaaralliseksi. Eihän pitäisi sallia sitä, että kuluttajat maksavat tuotteesta, joka ei ole turvallinen. Minäkään en ole tähän valmis. Ja sitten muutama seikka, jota pitäisi tutkia yksityiskohtaisemmin, jossa tarvittaisiin lisää tutkimuksia ehkä, jossa pitäisi ehkä katsoa myös voitaisiinko näitä uudistaa. Riippumattomuus, itsenäisyys jäsenvaltioissa. On tärkeää, että tätä periaatetta kunnioitetaan myös tulevaisuudessa. Ainoastaan jäsenvaltiot ovat siellä paikan päällä kentällä ja tietävät, mitä tarvitaan. Kukaan muu viranomainen, kukaan muu taho ei tiedä yhtä tarkkaan oman jäsenvaltioni asioita, kun minä olen siellä markkinoilla. Seitsemän ja kahdeksan kohdat, markkinavalvonta ja talouden toimijat. Nämä ovat tärkeitä kohtia. Tässä voidaan myöskin huolehtia vastaavuuskumppanuuksista. Tämä voi olla vähän ongelmallista sinänsä, koska tällainen kumppanuus vaatimusten mukaisuuden osalta on ihan hyvä asia silloin, kun molemmat osapuolet todella toimivat kohti samaa tavoitetta. Mutta tämä ei aina toteudu. Ja sitten subsidiariteetti. Tässä mainitaan vaatimusten vastaisuusverkosto. Tässä ehkä läheisyysperiaatetta ei aina noudateta, koska jäsenvaltiot ehkä nähdään sellaisina, että ehkä siirrytään tasolle, joka ei ole läheisyysperiaatteen mukainen. Läheisyysperiaate pitäisi siis todella kirjata sinne pakettiin. Se olisi meille tärkeää. Kollega mainitsi yhden asian aikaisemmin, johon haluaisin viitata. Vaatimusten mukaisuus tiedoista vastaava henkilö – tällaisen tahon asema on otettava paketissa huomioon riittävästi, koska muuten vaan luodaan lisätaakkaa niille jäsenvaltioille, joissa on toinenlainen tapa toimia. Tässä ensimmäiset kantamme tähän säädöspakettiin. Mielellämme käymme tätä keskustelua. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja sitten viimeinen panelisti on Claudio Bergonzi, joka on Indicamin pääsihteeri. Siellä istutte. Hyvä, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta osallistua tähän tärkeään kuulemiseen. Esittelitte Indicomin, joka on Italian tärkeän teollis- teollisuuden järjestö, joka käsittelee teollisia tekijänoikeuksia, mutta puhun myös Eh, erään järjestön puolesta, jonka kanssa käsittelemme aiheita tässä tapauksessa tavaramarkkinoiden säädöspakettia. toivotamme tämän paketin tervetulleeksi. Olemme erittäin kiinnostuneita siitä, koska eh, tämä eh, tuotteiden vaatimusten vastaisuus koskee erityisesti eurooppalaisia tuottajia, kuluttajia ja teollisuutta, jota me edustamme. On aivan selvää, että tämä ehdotus, jota nyt anal- tarkastellaan, on sellainen, että me katsomme sitä hyvin tarkasti, koska meidän mielestä Euroopassa ollaan menty liikaa yhteen suuntaan. Euroopan alueelle tulee selvästikin liikaa sääntöjen vastaisia tuotteita, jos ajatellaan sitä reaalitaloutta, jota meidän pitäisi suojella. Kun on kyse teollisista tekijänoikeuksista, niin OECDn ja UAIPOn tiedot viime vuodelta osoittavat, että 50 prosenttia tuotteista, jotka EU-hun tulevat, ovat väärennettyjä. Tämä aiheuttaa 80 miljoonan dollarin haitan. Tämä on osa tätä ohjelmaa. Yhtenä esimerkkinä 2010 Italian tullit takavarikoivat suuren määrän urheilukenkiä. Ne rikkoivat teollisia tekijänoikeuksia, mutta ne sisälsivät myös erästä kromijohdannaista, jota WHO on luokitellut kansero, syöpäaiheuttavaksi, aiheuttavaksi, ykkösluokan syöpää aiheuttavaksi aineeksi. Tämä osoittaa, että tullin toiminta tässä tapauksessa Äh, äh, ikään kuin avasi tällaisen Pandoran lipaan, koska kyllä äh, varmasti tässä oli rikattu teollisia tekijänoikeuksia, mutta tässä oli rikottu myös muuta säännöksiä ja toivomme, että tavaramarkkinoiden säädöspaketti voi puuttua tähän puitteet olivat se, että äh, nämä tuotteet eivät varmastikaan noudattaneet äh, teollisia tekijänoikeuksia, mutta ne aiheuttivat myös turvallisuusvaaran, äh, terveysvaaran. Lisäksi oli kyse tulleista, joita on maksettu, vääristä ilmoituksista ja lisäksi ei ollut myöskään noudatettu tuontisääntöjä. Eli tämä tuote, joka oli väärennetty tuote, oli itse asiassa monenlaisten rikkomusten summa. Ongelma on paljon laajempi tuotteiden vaatimusten vastaisuus vaikuttaa suoraan kuluttajien turvallisuuteen ja luottamukseen. Ilman kuluttajan luottamusta kuluttajat eivät eh, osta eh, niin helposti. Tämän näemme myös eh, kaupasta, jos katsotaan sähköistä kauppaa. Sähköisessä kaupassa on sääntöjä, jotka asettavat vastuuseen välikädet ja kuluttajien luottamus vähentää ostohaluja. Tämä vaikuttaa prosesseihin, kustannuksiin ja mahdollisuuksiin toimia teollisuudessa, jos ajatellaan sitä, miten Euroopan teollisuus rakentuu. Kyse on pääosin PK-yrityksistä, alle 20 työntekijän yrityksistä tämän ehdotuksen toimenpiteet ovat yritys helpottaa valvontaviranomaisten työtä niin, että voidaan tunnistaa paremmin, mistä voidaan saada tietoja sääntöjen noudattamisesta ja taloudellisten toimijoiden korrektiudesta. Tässä asiassa vaikuttaa siltä, että jälleen kerran syntyy liiallista taakkaa yrityksille. Yritykset, joiden jo nyt täytyy tuottaa autenttisia vaatimusten mukaisia tuotteita, nyt niiden täytyy noudattaa vielä enemmän sääntöjä tarjotakseen näitä tietoja. Ongelma on se, että teollisuus kärsii tästä ongelmasta, mutta on myös osa tätä ratkaisua ratkaisua, joka toivottavasti tavaramarkkinoiden säädöspaketti nopeuttaa. Se ratkaisu, jota me odotamme, olisi markkinavalvonta, viranomaisten harmonisointi, eri jäsenvaltioiden markkinavalvonta, viranomaisten harmonisointi. Kyse on usein ylikansallisesta laittomasta kaupasta ja tänä päivänä ei ole mahdollista harjoittaa ylikansallista tiedustelua. Meillä on viranomainen, kuten myöskin äh, Italian tullijohtaja Giovanni Kessler sanoi, äh, meillä on tuliviranomainen, joka on meidän mielestämme vastuuviranomainen, koska kyseessä on se viranomainen, joka tällä hetkellä pystyy koordinoimaan äh, toimia 28 jäsenvaltion välillä, mutta tämä haitallisten tuotteiden määrä, joka Eurooppaan tulvii, osoittaa, että on kyllä tulliviranomaisia, jotka eivät kiinnitä tähän asiaan riittävää huomiota. Siksi pitäisi paremmin tarkastella tätä peruspuitteistoa se pitäisi laatia paremmin, mutta kuitenkin toivoisimme, että ei syntyisi liikaa taakkaa yrityksille, niille yrityksille, joilla nyt jo on hyvin paljon hallinnollista taakkaa. Niiden pitäisi saada kannustimia. Ehkä ne voitaisiin tunnustaa vaatimusten mukaiseksi toimijaksi. Pitäisi olla enemmän rajat ylittävää koordinointia ja mahdollisuus kysyä niiltä, jotka haluavat tuoda eh, tuotteita Euroopan alueelle, että eh, nämä tuojat osoittavat olevansa eh, sääntöjen mukaisia, noudattavansa sääntöjä. Kiitos oikein paljon. Näin meille jäi vähän aikaa jäsenille. Onko teillä kysymyksiä? Olkaa hyvä. Thank you. I felt it was a good opportunity to niin nyt on hyvä tilaisuus varmaankin kysyä jotakin sellaista, mitä tapahtui viime vuonna. Ehkä joku teistä tietää tässä jotakin, teitä on niin paljon. Ja tämän ongelma, joka liittyy fibrinol-aineeseen, jota käytetään siivoamaan kanaloita. Se on todella tehokas, se tuhoaa pölypunkkeja muun muassa. Nyt kuitenkin tämä onnistui aika hyvin yhdistämässä kuningaskunnassa, mutta tilanne oli sellainen, että hollantilaiset kananmunan tuotteet voisivat käyttää tätä fibrinol-tuotetta ja kuitenkin Iso-Britannian samoilla markkinoilla Tuuli ei pystynyt ostamaan tätä tuotetta. Syy tähän oli se, että britti turvallisuusviranomaiset eivät ole, he, terveysviranomaiset eivät ole myöttäneet aineelle lupaan tiedä, mikä sen virallinen markkinointinimi oli. Tämä on mielestäni selkeä esimerkki siitä, että sisämarkkinat eivät toimi. Itse asiassa tämä olikin sitten kyllä meidän etujemme mukaista, koska ehkä tiedättekin, että fibronol päätyi kananmuniin ja sitten syntyi elintarvike äh, uh, uhka tätä kautta. Onko tämä aivan eristynyt esimerkki, missä yksi maa voi tehokkaasti lopettaa, estää mm, aineen maahan tulon, vai onko se ihan yleistä? Haluaisin, että joku teistä jotakin tietäisi tästä asiasta. Sitten toinen hyvin tärkeä kysymys, tämä vastavuoroinen tunnustaminen, sehän on nyt erittäin ratkaiseva kysymys Brexitin aikoina ja ehkä teillä on joillakin jotakin kuvaa siitä, miten voimme käyttää vastavuoroista tunnustamista rajoilla. Tässä kaikki sujuu hyvin. Kiitos. Edustaja Selimovic, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Käytän tätä mikrofonia, että voin puhua vieraiden suuntaan. Ensin pitäisin tervetulleena tätä ehdotusta. Minemosten muistan Lykkegård, joka ei päässyt valitettavasti paikalle tänään. Olimme kovasti samaa mieltä siitä, että tässä on pari hyvää ehdotusta, joita voimme suurelta osin tukea. Kolme kysymystä vierailemme. You've been talking very eloquently about the lack of resources in the... Täällä puhuttiin resurssien puitteista markkinavalvontaviranomaisissa ja yksi ehdotetuista ratkaisuista oli älykkäämpi työskentelytapa. Tässäkin on tietyt rajat. Jos on tietty määrä rahaa, voi tehdä vähän älykkäämmin työtä, mutta jonkin ajan päästä tulee kuitenkin raja vastaan, koska on tietyt budjettirajoitukset. Jotta voitaisiin huolehtia tästä ehdotuksesta, on tehty muutamia ehdotuksia eri puolilta, joiden mukaan on ehdotettu, että ehkä viranomaiset voivat päästä mukaan käyttämään näitä sakkorangaistusmaksuja. Ja tämä olisi ehkä hyvä kannustin tässä työssä. Mitä mieltä olette tästä ajatuksesta? Ja toiseksi, mikä riski tähän järjestelmään liittyisi? Koska tällaisia järjestelmiä on jo käytössä tietyillä aloilla. Jos täällä pysäköin väärin, niin joudun maksamaan sakon ja ne tekevät tehokkaasti työtä siksi, että saavat tietyn prosenttiosuuden tästä sakkorangaistuksesta. Ja Ruotsista luin vähän aikaa sitten, että vähän aikaa sitten pistettiin tällainen sakkomaksuprosenttivoiton toivossa myös vaikka ambulanssiin, eikä välitetä siitä, että sillä pyrittiin pelastamaan ihmisiä. Minkälainen riski siis? Ja toinen kysymys Business Europeille. puhuitte hienosti siitä, minkälainen riski erilaisiin standardeihin liittyy. Minä näen sellaisen riskin, että Teknologian standardia käytetään kaikkiin, jos yksi jäsenvaltio. Emmekä puhu tässä nyt vakavista ongelmista tai vakavista vaarallisista tuotteista, vaan joskus ehkä merkintäsäännöt ovat vähän toisistaan poikkeavia eri jäsenvaltioissa. Ja sitten yksi maa noudattaa tässä kaikkein tiukempia sääntöjä ja päättää, että tätä tuotetta ei ole nyt merkitty oikein. Ja välittömästi sillä on vaikutuksia kaikkialle Eurooppaan. Näin tässä siis riskejä. Ja haluaisin kuulla tästä vähän lisää. Ja sitten minun kysymys komissiolle. Ruotsin edustaja puhui siitä, minkälainen riski syntyy järjestelmässä, jossa voidaan sulkea nettisivut. Joskus se on ehkä välttämätöntä. Mutta sama ongelma siinä, että joskus nettisivut on hankala ja vaarallistakin sulkea. Esimerkki. Puheenjohtaja pyytää puhumaan lyhyesti. täällä lehdet, vaikka Le Soir, käyttävät mainoksia omalla sivullaan ja jos sitten siellä yhdistetään minut johonkin, missä on rikkomus, niin silloin suljetaan sivu. Pitäisikö olla suorin verkkosivut todella sulkea siksi, että siellä mainostetaan jotain tuotteita, joka ei ole vaatimusten mukainen. Eli tässä on kyllä herkästä tasapainosta kyse ja miten suhtaudutte siihen. Kiitos oikein paljon ja anteeksi, että käytiin niin paljon aikaa. Kiitos paljon. Ehkä voimme lähteä viimeisestä kolmesta kysymyksestä, koska kysymykset osoitettiin tietyille puhujille suoraan. Pyytäisin vastaajia puhumaan minuutin verran. Ensin Ruotsin edustaja. Ei. Komissiolle viimeinen kysymys ja sitten ensimmäinen kysymys oli teille. Olkaa hyvä. Thank you very much for your question. Kiitoksia kysymyksestänne. Tämä yhteisymmärrysmuistio, olette oikeassa. Me voi tehdä kaikkea tällä budjetilla, mutta eri tuotesegmenteillä toimijat ovat valmiita maksamaan esimerkiksi riippumattomien osapuolten tekemistä testeistä. Tämä jo vähän keventää markkinavalvontaviranomaisen budjettitaakkaa. Ja tätä voitaisiin valvoa niin, että mitään vääristynyttä käyttäytymistä ei ole toisten markkinavalvontaviranomaisten taholta, joten eh, me todella odotamme tätä mm, mietintöä, koska tällainen lähestymistapa ja kumppanuus eh, yritysten kanssa ei nähtävästi ole kaikkien jäsenvaltojen viranomaisten mieleen. Sitten eh, kustannusten takaisinperintä markkinavalvontaviranomaisten toimesta – Tämäkin voisi aiheuttaa eh, ei-toivottua käyttäytymistä, mutta me olemme samaa mieltä tämän 21 artiklan ehdotuksen kanssa, mutta meillä on mahdollisesti joitakin ehdotuksia. Esimerkiksi se, että eh, maksuja ei voida kerätä, jos viranomainen ei ole perusteltua vaatimusta lähettänyt taloudelliselle siis toimijalle, jotta ei alkaisi äh, kustannuksia aiheuttava tarkastusprosessi, jos äh, tuottaja pystyy helposti äh, tiedot antamaan. Me siis haluamme tällaista vuoropuhelua. Kustannukset eivät myöskään saa ylittää takaisinperinnän markkinahintaa ja jos tuottaja pystyy osoittamaan, että tuote on teknisesti sääntöjen mukainen, niin se voisi saada takaisin tuon hallinnollisen maksun viranomaiselta. Kiitos. Värisas. Selvä, kiitos oikein paljon. Sitten Business Europein edustaja Värisas. for a very good... Kiitoksia erittäin hyvästä kysymyksestä. Te puhuitte eri ar- erilaisesta riskiarvioinnista kautta EUn potentiaalisesti tätä kautta voidaan hyväksyä ankarampia standardeja tai tehdä kovimpia päätöksiä. Ymmärsin teidän kysymyksenne merkityksen. Meistä tähän kyllä on ratkaisu. Tämä voidaan välttää. Enkä nyt viittaa suht- suhteellisuusperiaatteeseen, jota jo kuvasinkin puheenvuorossani. Ensinnäkin on tärkeää, että seuraamme riskiperusteista lähestymistapaa, riskiperusteinen lähestymistapa, riskiarviointi. Niiden pitäisi perustua näyttöön Tämä olisi todella hyödyllistä silloin, kun keskustellaan riskin näytöstä tai riskin todisteista. Meillä on tästä jäsentynyttä vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien kanssa, kuluttajajärjestöt, yritysjärjestöt, poliitikot, mutta markkinaval- ja tietenkin markkinavalvontaviranomaiset. Jäsentynyt vuoropuhelu on aivan ydinmekanismi ja mielellämme tuemme eu unionin vastaavuusverkostoa, jota komissio tässä ehdottaa me haluaisimme jopa vahvempia säädöksiä tästä, jossa kaikki sidosryhmä, sidosryhmät olisivat mukana. Kiitos. Kiitos oikein paljon. sitten komissio. Vastaan ihan lyhyesti. Edustaja Selimovic, nettisivujen sulkemismahdollisuus on mahdollisuus, joka annetaan viranomaisille. Ei sitä ole pakko tehdä mutta voidaan arvioida, olisiko se tarpeen kyseisessä tapauksessa. Näin voitaisiin siis tehdä. Se on ensimmäinen asia tässä, joka kannattaa muistaa. Ja sitten ainoastaan, jos tässä on todella vakava riski olemassa. Minusta tuntuu, että markkinavalvontaviranomainen – Belgiassa varmasti pohtisi miljoonia kertoja, voitaisiinko suorin sivuja sulkea, mutta velvoittava tämä määräys ei mistään ole. Selvä, kiitos. Sitten edustaja Anjun kysymykset. Useita eri kysymyksiä ilmeisesti. Kuka haluaisi vastata? Olkaa hyvä. Yes, thank you. I will try to answer it because um, my authorities also. Niin, kiitos. Yritän vastata tähän, koska minun viranomainen on vastuussa biosidien ja torjunta-aineiden markkinavalvonnasta. Fiprinol on biosidi tietääkseni ja kyllä voi olla erilaisia tilanteita, koska biosidit vaativat rekisteröityä jokaisen biosidiin jokaisen alueeseen, siis niille, jotka tietävät hyvin vähän biosideista, minä olen yksi heistä, niin biosidit tappavat näitä, mm, näitä kosteuspyyhkeitä, joita me käytämme päivittäin näitä mm, mm, niin niissä on biosideja, koska niillä tapetaan bakteereja. Koska biosidit ovat niin haitallisia, ne pitää rekisteröidä erikseen eri jäsenvaltioissa. Ja riippuen alueesta, ilmastosta ja erityispiirteistä jäsenvaltio saattaa rekisteröidä tai olla rekisteröimättä tuotteen, koska ehkä tuote ei ole riittävän vahva tappaakseen bakteeria maltalla esimerkiksi. Biosidiota käytetään yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Alankomaissa, ne ovat eri, koska olosuhteet ovat eri. Tämä voi olla kysymys, mutta palatakseni tähän riskinarviointiin, josta Business Europe puhui. Meidän ei pitäisi olla pelokkaita. Meidän ei pitäisi pelätä sitä, että meillä on erilaisia riskinarviointeja kävin kerran laajaa keskustelua erässä foorumissa Euroopassa, koska jotkut jäsenvaltiot halusivat antaa luvan kiinalaisille lyhdyille. Kaikki varmaan eh, tietävät, mitä nämä lyhdyt ovat, kun ne päästetään ilmaan nousevat ilmaan. Kolme vastustivat, koska tämä tuote sisältää suuren riskin. Tietenkin Malta on hyvin erilainen tilanne. Ilmasto Maltalla on hyvin kuiva, joten riskinarvio on otettava tämä huomioon. Tämä liittyy siihen, mitä minä sanoin jäsenvaltioiden läheisyysperiaatteesta. Riskiarviointi olisi hyvin erilainen kuin esimerkiksi Alankomaissa, jossa sataa paljon enemmän, vettä on paljon enemmän. Meillä ei edes ole makeaa vettä hyvin paljon merivettä ympärillämme. Mm. sillä ei voi paljon tehdä. Niin. Me kaikki kannatamme eh, niin suurta harmonisointia kuin mahdollista, mutta yksi koko ei sovi kaikille. Selvä, kiitos oikein paljon. Ja nyt voimme varmasti kuulla loppupuheenvuorot. Ensin puheenvuoronsa Euroopan komissio. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Ehkä vain pari lyhyttä loppupäätelmää tästä iltapäivästä. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että meillä on nyt tässä ongelma kaikissa infrastruktuurissa sisämarkkinoiden pitäisi toimia koolta ja kapasiteetiltaan kaikissa valtioissa pitää ajatella ei vain sääntöjä, vaan myös valmiuksia, joita on saada kaikki toimimaan. Toiseksi sanoisin, että keskustelu oli kiinnostavaa. Se nimittäin osoitti, että meidän täytyy saada eri ihmiset tavallaan samaan pöydän ääreen. Italia esimerkiksi valvoo paljon leluteollisuutta, juuri tämän tyyppisiä tarinoita meillä ei pitäisi olla sisämarkkinoilla. Pitäisi olla yhteinen arviointi olemassa. Meidän pitää tehdä enemmän, jotta saadaan yhteistä arviointia enemmän siitä, mitä yhteisiä ongelmia on. Meidän pitää yrittää lähentää kysymyksiä, kuten riskianalyysit, metodologiaa, arviointierot. Olen nähnyt, että tämä on iso ongelma kaikkialla Euroopassa, mikä on sääntöjä vastaavaa, mikä ei se mitään ydinfysiikkaa ole, ja markkinavalvontaviranomaisilla voi olla hyvinkin erilaisia kantoja. Siis ollaan vähän niin kuin eri linjoilla, mutta sitten määrä ja koko IT-resursseissa, mitä on mitä resursseja on annettu viranomaisten käyttöön, jotka tätä työtä tekevät. Kiitoksia kovasti. Tämä oli mielestäni kiinnostava iltapäivä. Saamme tietoa siitä, miten tätä työtä pitää tästä eteenpäin jatkaa. Kiitos. Uh, Kiitos oikein paljon. Sitten palaamme esittelijöihin. Ensin edustaja Stefanek, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensin Haluaisin sanoa, että pidän tätä komission esittämää pakettia hyvänä, koska nykypuitteet eivät ole osoittautuneet riittäviksi, jotta voidaan huolehtia tehokkaasta ja oikeudenmukaisesta noudattamisesta. Uudessa paketissa tarvitaan siis yksinkertaisemmat menettelyt yrityksille ja julkishallinnolle. Vastavuoroinen tunnustaminen tuo lisäarvoa EUlle ja antaa mahdollisuuden markkinoida eri jäsenvaltioissa sellaisia tuotteita, jotka on jo hyväksytty omassa jäsenvaltiossa, kunnioittain kuitenkin monimuotoisuutta. Euroopan tasoa pitäisi vahvistaa tässä ja komission roolia vastavuoroisessa tunnustamisessa. tunnustamisessa. Hyvä, että nyt on vapaaehtoinen vastavuoroisen tunnustamisen julkilausuma. Tämä varmasti lisää hallin, anteeksi, vähentää hallinnollista taakkaa. On tärkeää myös tuoteyhteyspisteitä vahvistaa. Oletan, että rajat ylittävä yhteistyö näiden yhteyspisteiden kesken myös ansaitsisi lisätukea. Yksi keskeinen ajatus on se, että solvit olisi keskeisin ongelmien ratkaisutapa. Kolme keskeisintä seikkaa. Solvit keskeisempänä ongelmien ratkaisu keskuksena Euroopan komission vahvistaminen tällä alalla ja sitten yksinkertaisempi, nopeampi menettely kaikilta osin. Mielelläni teen yhteistyötä kaikkien kollegoiden kanssa. Tämä on tärkeä aihe. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Edustaja Dante. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kaikkia äh, vieraita. Äh, tämä on ollut erittäin intensiivinen kuuleminen ja hyödyllinen tätä pakettia silmällä pitää. Minä haluaisin yhden yleisen huomion tehdä, miksi me e, e, tarvitsemme markkinavalvontaa, miksi puhumme siitä, e, miksi se on tällä hetkellä erityisen tärkeää. Uskon, että yhä globalisoituneemmassa maailmassa, jossa tuotteiden vaihto on suurempaa, meidän täytyy taata eurooppalaisille yrityksille tehokkaan markkinavalvonnan koko unionin alueella. Miksi se on meidän mielestämme tärkeää? Joka päivä me tuotamme normeja, sääntöjä, direktiivejä, jotka jollain tavoin vaikuttavat eurooppalaisten yritysten toimintaan. Me vaadimme näiltä yrityksiltä aina enemmän. Me vaadimme niitä toimimaan paremmin, noudattamaan ympäristönormeja, työehtoja, ja e, e, niin tuotteilta yhä korkeampaa laatua. Ja meidän on varmistettava, että tämä tuottaa lisäarvoa eurooppalaisille yrityksille. Näin ei voi olla, jos markkinoilla on niitä, jotka e, yrittävät olla ovelia, jotka tuovat markkinoille tuotteita, jotka eivät ole turvallisia, vaarallisia. Ja siksi tarvitaan enemmän valvontaa. Tämä säädös antaa selvän suunnan. Se on pitkä, 60 artiklaa, paljon teknisiä kysymyksiä. Meillä on mahdollisuus tarkastella niitä yhdessä kaikkien keskustelukumppanien kanssa. Minun ja kaikkien varjoesittelen vastuulla on analysoida yksityiskohtaisesti kaikki asiat. Mutta tätä olemme velkaa eurooppalaiselle tuotantojärjestelmälle. Ja sitten meillä on resurssiongelma. Tämä meillä on sanottava tämä kerran oikein selvästi. Jos emme investoi enemmän määrärahoja tähän asiaan, niin silloin meillä on vähemmän määrärahoja eurooppalaisille yrityksille. Eurooppalaiset yritykset kärsivät taloudellisesti ja jäsenvaltiot äh, kärsivät verotuksellisesti, jos markkinoilla ei ole tasa-arvoa ja jos markkinoita ei valvota riittävästi ja ovelimmat voittavat. jos emme lopulta äh, näe, millainen äh, uhka näillä äh, nämä väärennetyt ja vaaralliset tuotteet ovat julkiselle taloudelle näiden heikkojen tuotteiden takana on aina verokierto, työntekijöiden oikeuksien polkeminen, epäreilu kilpailu. Ja sitten meillä on vielä eräs asia, jota täytyy arvioida. Jos me emme katkaise tätä noidankehää, joka on siinä, että olisi vähemmän valvontaa, sitä kautta enemmän liiketoimintaa, emme pysty valvomaan markkinoita kunnolle. Aina jos on joku paikka, josta pääsee markkinoille, koska siellä on vähemmän valvontaa ja tämä auttaa tätä yritystä, tätä maata siinä, että sillä on enemmän Mm, aktiviteettia ja tätä kautta nämä verotuloja, niin se ei ole hyvä asia. Siksi tarvitsemme eurooppalaista valvontajärjestelmää, joka on vahva, joka valvoo unionin sisällä ja unionin ulkopuolella. Me yritämme tehdä parhaamme tämän saavuttaaksemme. Meidän haluamme vahvan ehdotuksen ja olemme valmiita kiistaan jos ajoissa ehdimme keskustelemaan neuvoston kanssa, jotta saisimme aikaan Euroopassa tehokkaamman valvontajärjestelmän. Kiitos oikein paljon. Tähän haluaisin lopettaa kuulemistilaisuutemme. Haluaisin ensin totta kai kiittää kaikkia panelisteja, kaikkia puhujia. Kiitos oikein paljon teidän puheenvuoroistanne. Haluaisin myös kiittää Euroopan komissiota Kiitos, että osallistuitte tähän tilaisuuteen ja tietenkin kiittäisin myös esittelijöitä täällä. Kiitos oikein paljon kaikille. Yeah, start. Yeah. yeah. So um, it means that we... Tämä tarkoittaa sitä, että voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. meidän on tarkoitus käsitellä tarkistuksia kyberturvallisuus säädökseen. Ehkä odotan minuutin ajan. Minuutin tauko. Okay, we will... Uh... No niin. Jatketaan kokoustamme suunnitelmien mukaan ja kuten sanoin, me käsittelemme tarkistuksia kyberturvallisuussäädökseen. Nikola Danti on esittelijämme, mutta ennen kuin käsittelemme tarkistuksia. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean yhteisesittelijät Matsola ja Longo, jotka hyväksyivät lausunnon kyberturvallisuussäädöksestä 15. päivä helmikuuta. Euroopan parlamentissa haluamme huolehtia siitä, että – Euroopan lainsäädännössä otetaan kansalaisyhteiskunnan kanta huomioon, joten hyvin mielelläni voin antaa näille valmistelijoille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh, grazie, Presidente, per l'opportunità che Kiitoksia eh, tästä mahdollisuutta. Internetin, digitalis- eh, internet ja digitalisaatio ovat suuri edistysaskel, mutta me tarvitsemme myös suojaa tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä ja tänään puhumme kestävyydestä siitä, että järjestelmät kestävät myös hyökkäyksen alaisena. Tässä on kyse kahdesta asiasta, kyberturvallisuudesta ja tuotteiden ja palvelujen sertifikaatiosta. Enisan myönteinen mandaatti on hyvä asia, mutta ehdotamme, että kaikille jäsenvaltioille samantyyppinen Enisan tyyppinen viranomainen. Suurimmalla osalla niistä ei ole sitä. Enisan pitäisi edistää sellaisia toimia, jotka varmistavat digitaalisen turvallisuuden henkilöille, tavaroille, tuotteille. Enisan pitäisi myös vuotuisen järjestelmän kautta luoda äh, äh, apua kriisitilanteissa. Me Kannatamme myös, että luodaan tällainen pätevyysverkosto äh, kyberturvallisuudessa ja kyberturvallisuuden kompetenssikeskukset ja että luodaan tällä tavoin hyvä kilpailupohja. Eksosta pitäisi tulla kolmikanta, elin, jäsenvaltiot, Euroopan unioni ja yksityiset. Tuemme myös yhtenäisiä digitaalisia markkinoita, joissa tulkitaan sääntöjä samalla tavalla ja eurooppalaisia kyberturvallisuusjärjestelmiä, kun ne on kehitetty. Kuitenkin asetuksessa ei ole minkäänlaista Enisan mahdollisuutta tehdä tarkastuksia kansallisten viranomaisten kohdalla. Tämä on suuri puute. Tämä pitäisi määritellä asetuksessa. Enisalle tarjottu budjetti ei meidän mielestämme ole tarpeeksi suuri, jotta se voisi toteuttaa Se, Jos kahden ja kolmen vuoden kuluttua meillä pitäisi olla kyberturvallisuusjärjestelmiä pankeille, terveydenhuollolle, leluille, kodinkoneille, niin silloin me emme kyllä selviä siitä ilman Enisaa, mutta emme myöskään pelkästään Enisan avulla. Siksi haluaisimme, että kaikki alueelliset e- eurooppalaiset viranomaiset otettaisiin mukaan. Euroopan pankkiviranomainen, lentoturvallisuusviranomainen, lääke, viran, virasto. Ilman niitä emme selviä tästä. Sitten kaksi muuta asiaa. solo per dire, pensiamo okay. avere anche fondi... Kohta on käsitellään monivuotisia rahoitusnäkymiä. Tälle pitää antaa tarpeeksi määrärahoja. Sitten esineiden internet. Enisa pitää asettaa tämä asia prioriteetiksi. Please. Selvä, ihan lyhyesti edustaja Matsola myös, olkaa hyvä. Oh, sorry, sorry. Ei vaan anteeksi Longo, anteeksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä käsittelin tätä aspektia, joka liittyy kuluttajavaikutuksiin ja on kiinnostava nostaa esiin ongelmat, jotka liittyvät inhimilliseen tekijään, joka on yleensä syynä kyberhyökkäyksiin ja myöskin uhrina kyberhyökkäyksillä. Meidän mielestämme komissio ei ota he, ihmistä henkilönä riittävästi huomioon digitaalisten prosessien toimijana sekä hyötyjänä että ongelmien aiheuttajana. Meidän pitäisi luoda riittävä tällaisia pätevyyksiä kyberturvallisuuden tavalla ja lisätään tie, turvallisuustietoutta kansalaisten ja yritysten kohdalla. Tarvitaan riittävää kouluttajia ja myöskin koulutuskampanjoita. Lisäksi otettava alue- ja paikallisviranomaiset ja pk-yritykset mukaan tällaisen kollektiiviseen lähestymistapaan. Jos Elisa ja sen kansalliset kumppanit otetaan riittävästi mukaan, niin voidaan luoda opetusohjelma. Opetusohjelmassa huomioon nämä asiat. Mm, täytyy huomioida myös sukupuolta puolten tasa-arvo, jotta voidaan tämä digitaalinen kuilu, joka on naisten ja miesten välillä, myös voittaa. Eli on ohjattava paremmin kuluttajia, auttaa heitä valitsemaan oikein, kun he ostavat digitaalisia tuotteita, ohjelmistoja ja laitteita. ei näytä tuolla valmistautuneempaa. Toisaalta ehdotamme, että sertifiointiin täytyy kuulua myös oikeanlainen tuotteiden merkintäjärjestelmä, kuten monissa muissakin tuotteissa on, esimerkiksi e, energiatuotteissa. Tällä tavoin voidaan vähentää kuluja yrityksille, vähentää markkinoiden sirpaloitumista ja yksinkertaista kuluttajien tilannetta, kun he valitsevat ostettavaa tuotetta. Enisan pitäisi vastata eh, tiedotus- ja valistuskampanjoista eri tasoilla, jotta voitaisiin lisätä eh, tietoisuutta turvallisesta nettikäyttäytymisestä. Lisäksi pyydämme, että vaikka tiedämmekin, että eh, jäsenvaltioiden toimivaltuuksia opetusohjelmien saralla pitää kunnioittaa, että ENISA ja komissio voisivat vahvistaa opettajien tietämystä ja lisätä digitaalisten teknologioiden opettamista. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Tämä tuntuu italialaiselta asialta, koska meidän esittelijämme on Nicola Dante. Nicola, ole hyvä. Grazie, Presidente. Faremo anche questo nonostante la nostra Italia. Kiitoksia puheenjohtaja. Teemme tämän, vaikka olemmekin italiaisia. Mennään eteenpäin. Minä haluaisin muistuttaa kaikille kollegoille, että tässä asiassa kyberturvallisuusasetuksessa olemme, tämä on nyt kol- 55 artiklan kolmas kohta, eli meillä on jaettu vastuu ITRE-valiokunnan kanssa. Tämä on erityisen tärkeä asia, erityisesti kun on kyse tästä osasta tätä asetusta, joka liittyy sertifiointiin. 396 tarkistusta on annettu, joten pyydän, että tai äh, kiitän kollegoita näistä tarkistuksista, kiitän myöskin varjoesittelijöitä ja valiokunnan sihteeristöä siitä työstä, mitä täällä valiokunnassa on tehty. Eilen meillä oli myös ensimmäinen varjoesittelijöiden kokous. No, mutta äh, riittää, että äh, silmailee joka päivä ähm, ähm, päivän lehtiä, niin näkee kuinka paljon kansalaiset tietävät näistä kyberturvallisuusasioista. Sitten meillä on tämä niin asetus verkkojen turvallisuudesta. Nyt meillä on mahdollisuus lisätä eurooppalaista kestävyyttä koordinoidulla tavalla. Keskustelussa yhdessä ryhmien kanssa teimme oikean askeleen eteenpäin. Haluamme Itrelle tehdä kunnianhimoisen lausunnon, joka antaa Itrelle hyviä ehdotuksia. Kiitän kovasti varjoesittelijöitä. He ovat olleet hyvin rakentavia. Olemme käsitelleet seuraavia asioita, sertifiointi vapaaehtoinen vai pakollinen ja eurooppalaiset järjestelmät käsitelleet uudenlaista eurooppalaista, paneurooppalaista sertifiointijärjestelmää. Mitä tulee hallinnoinnin toimintaan, kun on kyse eh, tieto- ja viestintätekniikkatuotteista ja palveluista. Me olemme yksimielisiä varjoesittelijöinä. Olemme sitä mieltä, että kun laaditaan eh, tällaista uutta järjestelmää, täytyy ottaa mukaan sidosryhmät erityisesti, kun on kyse eurooppalaisista standardointijärjestelmistä ja pk-yritysten järjestöistä. Lisäksi minun ehdotukseni luoda Edisan työohjelma otettiin vastaan. Tavoitteena on katsoa, millaisiin yhteisiin toimiin on ryhdyttävä Euroopan unionissa sertifioinnin alalla ja luoda lista prioriteettituotteista ja palveluista tieto- ja viestintätekniikan alalla, joita varten tarvitaan eurooppalaista sertifiointijärjestelmää. Kuuteen varjoesittelijöissä äh, eilen sanoin, pidän myönteisenä sitä, että tämä äh, tuote- ja palvelusertifikaatti olisi äh, mahdollista myös Eh, yritysten tai palveluntarjoajien itse ilmoituksella, kuten jo tapahtuu esimerkiksi uuden äm, lainsäädäntöpuitteiston äh, puitteissa. Tämä on mahdollista kuitenkin vain jos on sellaiset määräykset, jotka varmistavat sen, että voidaan tehokkaasti valvoa näitä ser- sertifikaatteja sekä kansallisilla valvonnalla että Euroopan tason valvonnalla. Olen siis vakuuttunut, että näitä sertifikaatteja on valvottava tehokkaasti myös ne, joita eivät koske vaatimusten mukaisuussäädökset. samoin kuin muilla yhtenäismarkkinoiden aloilla sertifioinnin kohdalla. Ja kyllä tarkoitan tässä erityisesti ajoneuvoalaa. Tämä lähestymistapa, jonka komissio on valinnut, on siis tarpeen, jotta voidaan yhtenäisesti soveltaa tätä sertifiointia Euroopassa. Tämä lähestymistavan täytyy olla joustavampi ja sopeutuvampi jokaisen tuotteen ja palvelun erityispiirteisiin. Siksi yhdessä varjoesittelijöiden kanssa tulimme yhteisymmärryksen siitä, että muutetaan tätä sertifioinnin voimassaoloaikaa. Se pitäisi määritellä tapaus tapaukselta riippuen tuotteesta tai palvelusta ja siihen liittyvästä riskistä ilmen, että määritellään joku ähm, enimmäisvoimassaoloaika, kuten komission tekstissä sanotaan, koska poliittisten äh, ryhmien kesken oltiin eri mieltä, pitää vielä keskustella äh, siitä, täytyykö sertifioinnin olla pakollista kriittisissä infrastruktuurissa, kuten niissä direktiivi ehdottaa. Lisäksi arvioimme joitakin ehdotuksia, jotka ovat nousseet esiin keskustelussa. Esimerkiksi riskien tarkastuslista, jota EPP ehdottu, ja sitten tämä cyber easing. Tämä seuraava varjoesitellen kokous on huhtikuussa Strasbourgissa, ja toivottavasti siellä pääsemme lopulliseen pohjakompromissiin niin, että voimme esitellä tekstin koko valiokunnalle. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon EPP-ryhmän nimissä. Edustaja Metsola olisi varjoesittelijä, mutta Andreas Schwab taitaa puhua hänen nimissään. So much for giving me the floor. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Roberta Metsolan nimissä, joka ei ikävä kyllä päässyt tänään paikalle. Hänellä on muita sitoumuksia Brysselin ulkopuolella, mutta entisenä esittelenä tästä ensin kerran oman, on erittäin tärkeää, puhun Tomassa nimissäni, että saamme standardoitua kyberturvallisuusvälineitä, koska ilman näitä välineitä, ilman näitä standardeita, sertifikaatteja, koko asia, liittyy tähän direktiivin, eh, olisi tavallaan turhaa. Haluais, Roberta nimissä haluan kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä. Ja Roberta on sitä mieltä, että kriittisiä tarkistuksia on tullut monilta poliittisilta ryhmiltä kautta valiokunnan ja niistä on keskusteltu. Ja Roberta on iloinen, että ne tarkistukset, joita hän on itse on tehnyt, sääntöjen mukaisuus mukaisuudesta ja itsearvonnosta on mukana näissä kompromisseissa. Kuitenkin on joitakin asioita, jotka eivät ole mukana, kuten hänen tarkistuksensa 366. EPP haluaa varmistaa, että itseilmoitus turvallisuusarvioinnista on kattavalla tavalla lopullisessa asetuksessa. Mitä tulee vertailtavuuteen tämänhetkisessä sertifikaattijärjestelmässä ja eurooppalaisessa järjestelmässä, meidän pitää keskustella tarkistuksista, joita on tehty varmistaen se, että mitään rinnakkaisia järjestelmiä ole käytössä ja että Euroopan järjestelmä joka hyväksytään, sopii koko EUlle. Sitten lisäksi on myös tarpeen, että saadaan enemmän verko- sidosryhmiltä tietoa enemmän kuin komission alkuperäisessä ehdotuksessa EPP tuntee huolta siitä, että keinotekoisesti ottaisiin mukaan sidosryhmiä väkisin. Pysyvät sidosryhmät, jotka toimivat Enisan puitteissa, toimii jo aika hyvin. Tämän takia meidän pitää varmistaa, että he pystyvät tekemään työnsä eikä luoda lisää mahdollisuuksia sen osallistumiselle, joka voi tehdä asetuksesta liiallisen byro, byrokraattisen. Sitten vielä Roberta Metsola varjoesittelemme haluaa mielellään keskustella äh, lisää, niin kuin Nikola on ehdottanut teknisistä säädöksistä artiklassa 44, järjestys 97, 202, ja 207 tarkistuksesta, joita EPP on tehnyt me uskomme, että näin saadaan parempi valtavirtaistus aikaan ja tulee varmuustasoille ja EPP uskoo, että tätä pitäisi muuttaa niin, että heijastellaan tätä riskiperusteista lähestymistapaa. Roberta Metsola odottaa lisäkeskusteluja näistä teknisissä kokouksissa ja kiitän teitä vielä huomiostanne. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Käytän nyt puheenvuoron, koska olen varjo esittelijä ESR-ryhmän nimissä. Puhun Hollantia. Aivan ensin haluaisin mielelläni esittelijä tietenkin kiittää tämmöisestä tehdystä työstä. Parisenkymmentä tarkistusta tähän ehdotukseen. Kaikkea ei ole siellä komission ehdotuksessa eikä tässä luonnoksessa. Ja pidän näitä kuitenkin tärkeinä asioina. Esimerkiksi tuotteiden koko elinsykli. Viittaan tässä tarkistuksen kolme. Kyberturvallisuuden on oltava kehitys uusien tuotteiden ja palveluiden koko kehitysketjussa mukana. Erityisesti ajattelen tutkimusta ja kehitystä tässä. Siinä yhteydessä jo kyberturvallisuus on pidettävä mielessä siellä taustalla. Tällä tapaa voidaan välttää se, että tiettynä ajankohtana nähdään, että on tiettyjä heikkoja heikkouksia sitten, kun tuote on jo markkinoilla ja tällä voi olla kielteinen vaikutus kuluttajaan. Ja sitten toinen asia, joka on jäänyt huomiotta, on itsearviointi tai itse sertifiointi. Tällainen mahdollisuus on varmasti ihan paikallaan. Tänä päivänä jo tämä on säädeltyillä aloilla mahdollista turvallisuuden osalta. Ja sitten vielä pari seikkaa, jotka vaatisivat vähän lisää selvyyttä mielestäni, tai joita voitaisiin painottaa. Ensinnäkin kansainvälisten standardien merkitys. Meidän on sallittava sitä, että saadaan etua kansainvälisiltä markkinoilta – ja on huolehdittava siitä, että EUn yritykset voivat myydä tuotteitaan myös EUn markkinoiden ulkopuolella. Uhat eivät myöskään pysähdy EUn rajoille, vaan yhteyksiä on globaalisti. Kansainväliset normit liittyvät usein prosesseihin ja järjestelmiin enemmän kuin tuotteisiin ja palveluihin. Olen tehnyt tarkistuksen, joka mahdollistaisi näiden asioiden huomioon ottamisen. Sitten tekstissä puhutaan tietoisuuden, uhkatietoisuuden lisäämisestä. Minusta tässä yhteydessä on tärkeää myöskin huolehtia siitä, että paremmin tunnetaan ne tuimet, joita voidaan, joita voidaan käyttää näitä uhkia vastaan. Ja sitten kolmanneksi tarkistuksia, jotka liittyvät tällaisen sertifikaatin kestoon. On puhuttu yleisestä umpeutumisajasta, mutta ehkä tapauskohtaisesti voitaisiin katsoa, minkälainen maksimiaika sopii parhaiten tiedyn säädöksen erityispiirteiden mukaisesti. Lisäksi on huolehdittava siitä, että voidaan päivittää turvallisuuteen liittyen ilman, että joka kerta tarvitaan uusi sertifikaatti. Olen nähnyt, että esittelijä on pyrkinyt sitomaan sidosryhmiä paremmin tähän työhön mukaan. Ja tähän esitimme vielä tarkistuksia, jotta voidaan huolehtia siitä, että ainakin tärkeimmissä vaiheissa ollaan mukana. Teollisuuden on voitava tehdä lisää aloitteita tällä saralla ja oltava paremmin mukana. Konkreettisesti voitava paremmin vaikuttaa sääntelyn muotoutumiseen. Ennen tätä säädöstä varmasti olisi hyvä myös konsultoida itse alaa. Ja kun Enisa ei ole elin, olisi varmasti järkevää ajatella Euroopan tason ja kansainvälisiä standardointielimiä niiden kuulemista standardien osalta. Ja ihan lopuksi joitain tarkistuksia asioihin, joissa en ole komission tai esittelen tekstin kanssa samaa mieltä – Ensimmäinen liittyy vapaaehtoisuuteen. Mistä tämä on tärkeä tekijä siksi, että ainoastaan tällä tapaa voidaan kannustaa yrityksiä innovoimaan ja kehittelemään turvallisempia järjestelmiä. Jousto, että voidaan huolehtia siitä, miten toimitaan. On tärkeää lopuksi turvallisuustasot. En ole sitä mieltä, että tämä on tässä paras mahdollinen lähestymistapa ja siksi olen tehnyt useita tarkistuksia, joiden kautta halutaan huolehtia yleisistä tasoista ja saada aikaan sellaiset säädöt, joissa toimitaan parhaalla mahdollisella tasolla – Hienoa, että voimme tehdä tätä yhteistyötä. Mielelläni teen yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelyiden kanssa myös tulevaisuudessa. Kiitos. Ja sitten antaisin puheenvuoron Sanan Suomalle, joka on varjoesittelijä. And I also would like to thank Nicola for, for his... Kiitoksia. Haluaisin myös kiittää Nikola hänen tekemästään työstä, kommenteista ja keskustelusta, jota meillä tähän mennessä on ollut ja eilistä keskustelusta myös. Olen varma, että päädymme yhteisymmärrykseen, miten tästä eteenpäin. Omassa ryhmässäni meillä on joitakin avainkysymyksiä, ja näyttää siltä, että muutkin ryhmät ovat samalla linjoilla. Ensinnäkin me haluaisimme sen, että valmistajat voisivat tehdä itse ilmoituksia eh, ICT-tuotteille ja sääntöjä vastaavuudesta muutkin ovat sitä mieltä, mutta on pari tärkeää eroa Alden ja muiden tarkistusten välillä. Ensinnäkin me uskomme itse ilmoituksen pitäisi perustua toimivuuteen ja turvallisuuteen perusvarmistustasoon. Korkeammat tasot liittyvät muille ympäristöille. Olisi väärin, että voimaverkot, niistä voitaisiin antaa vain itseilmoitus. Sitten toinen ero, itseilmoitus silloin, kun yleinen prosessi on yrityksissä sertifioitu. Yritysten pitää näyttää, että Niillä on turvallisuus sisäänrakennettuna tuotteissa ennen kuin ne voivat myydä, myydä näitä tai Me uskomme, että näin saadaan varmuutta turvallisuudelle, eikä tarvita tuhansittain testejä jokaisen kuluttajatuotteen kohdalla. Me toivomme, että kaikki ryhmät voivat tukea tätä tasapainoa, ja sen pitäisi paremmin näkyä seuraavassa kompromissitekstissä. Sitten toiseksi kyberturvallisuus sertifikaatit pätevät koko unionissa. Tämän takia ne täytyy luoda niin, että kaikki viranomaiset seuraavat samoja testausstandardeja. Tämän takia olemme ehdottaneet vertaisarviointimekanismeja. Ehdotusteksti perustuu sovitulle vertaisarviointimekanismille, joka liittyy direktiiviin se on hyväksytty siinä yhteydessä jo pari kuukautta sitten, toivottavasti sitä voidaan tässäkin soveltaa helposti. Koska tässä on Itrelin lausunto, me olemme tehneet tarkistuksia, jotta voin antaa toimivaltuutus Enisalle, jotta se voi auttaa jäsenvaltiota kysymyksessä, kuten koordinoitu ilmoitus heikkouksista ja antaa yleistä koulutusta ja kyberkäyttö ohjeita yrityksillä ja yksityisillä kansalaisilla. Emme voi luottaa vain valmistajien, jotta he suojelisivat meitä. Jokaisen meistä täytyy aktiivisesti toimia ja pyrkiä suojelemaan digitaalisia tuotteita ja palveluita, joita me käytämme päivittäin. Ei ole mitään hyötyä siinä, että rakennetaan joku linnake, jos jätetään takaovi auki lukitsematta puheenjohtaja, vaikkakin on paljon tarkistuksia minun ryhmästäni myös tärkeitä kysymyksiä, kuten sidosryhmien keskinäinen vastavuoroinen tunnustaminen, kansainväliset standardit. En toista nyt kaikkea, mitä sanoin jo aikaisemmissa kokouksessa. Ja odotan myös tulevaa yhteistyötämme innolla. Kiitos oikein paljon. Muita varjoesittelijöitä tälle paikalla, siksi antaisin puheenvuoron edustaja Spanulle Euroopan komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, kiitos oikein paljon puheenjohtaja, kiitos arvon jäsenet että kiinnititte huomiota tähän ehdotukseen. Me arvostamme kovasti rakentavassa hengessä esitettyjä tarkistuksia, joiden kautta pyritään laajentamaan tämän ehdotuksen filosofiaa. Menen suoraan joihinkin seikkoihin ja annan lisäselvyyttä, kun teillä on kriittinen vaihe menossa. Vapaaehtoinen ja velvoittava sertifiointi. Mainittiin, että tämä on keskustelun kohteena. Ehdotuksen ajatus oli se, että lähdetään tähän hankkeeseen askel askeleelta. Tässä on kyse järjestelmästä, joka auttaa jäsenvaltioita, yrityksiä ja kuluttajia tekemään oikeat päätökset, mutta siellä on myös sellainen mahdollisuus, että tietystä järjestelmistä voi tulla pakollisia – ja näistä voi tulla sitten viitekohtia artiklan 47 mukaan tässä ehdotuksessa. Ajatus oli se, että lopulta näin luodaan puitteet, joista tulee kyberturvallisuussertifioinnin lähtökohta. Sidosryhmien roolista. Tuemme erityisesti esitettyjä kommentteja. Ehdotuksessa on esitetty, että Ennissan pitäisi kuulla kaikkia sidosryhmiä, toisaalta sertifiointijärjestelmät täytäntöönpano säädöksen kautta hyväksytään. Ja sääntöjen mukaan sidosryhmiä on kuultava ennen kuin jäsenvaltiot keskustelevat säädöksestä, mutta myös sen jälkeen, kun se on valmisteltu. Viimeinen kuuleminen vielä paremman sääntelysääntöjen mukaan, kuten tiedätte. Sidosryhmillä on tässä ratkaisevan tärkeä rooli ja meidän on huolehdittava siitä, että sidosryhmät auttavat Enisaa, ei niin, että luodaan monen tason konsultointia silloin, kun se ei välttämättä ole relevanttia, mutta mahdollisuudet ovat olemassa ja niitä voidaan selvittää varmasti edelleen. Ja sitten jäsenvaltioista vähän lisäselvyyttä. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus Euroopan kyberturvallisuussertifiointiryhmän kautta, joka luodaan tehdä ehdotuksia – prioriteettisertifiointien osalta. Mielenkiintoinen ehdotus on esittelijän ehdotus, että siellä voitaisiin toimia tietyn sovitun työohjelman kautta. Tämä ehdotus tehtiin myös kyberturvallisuusdirektiivin yhteydessä. Sitten valvontamekanismi täydentäisiin keskustelua tässä tästä itse annetusta sertifioinnista. Perusajatus oli se, että tämä on kyllä vapaaehtoinen järjestelmä, mutta kunhan eurooppalainen järjestelmä on olemassa, niin ryhmä arvioisi sitä ja sitten huolehdittaisiin noudattamisesta. Kunnollinen valvonta on tässä hyvin tärkeää, se, että huolehditaan siitä, että sääntöjä noudatetaan myös sertifioinnin kautta, koska haluamme tasavertaiset toimintamahdollisuudet – silloin, kun eurooppalaiset järjestelmät ovat voimassa. Yksi seikka vielä kannattaisi mielestäni ottaa esiin. Tämä EUn luotettavuusmerkki. Ehdotuksessa on ajateltu, että olisi mahdollisuus ottaa käyttöön tällainen merkki tämän sertifioinnin lopuksi. Eli tähän voidaan ottaa järjestelmän lisäksi tällainen merkki luotettavuudesta – mutta emme ehdottaneet eurooppalaista merkintää useasta syystä. Meillä ei ollut vaikutusten arvioinnissa riittävästi syitä tällaisen eurooppalaisen luotettavuusmerkin laatimiseksi. Ja voi olla, että tämä ei sopisi kaikille palveluille ja tuotteille, jotka ovat tässä soveltamisalaisia. alaisia. Ja tämä ehkä sopii joihinkin tuotteisiin. Teollisuustuotteiden osalta tämä ei ole ehkä kovin sopiva esimerkiksi. Joten tämä kysymys voidaan selvittää enikään horisontaalisesti, vaan alakohtaisesti. Näin komissio on ainakin ajatellut. Sitten on tämä ajatus, että luotaisiin tietynlainen tietokanta, kuten nopea varoitusjärjestelmä sisämarkkinoiden tuotteiden osalta. Mainitsisin, että Enisan tehtävissä on tietojärjestelmän luominen, jonka kautta Enisa kertoo julkisesti ongelmista, tapauksista, heikkouksista, joten se on yksi tehtävä, joka on direktiivin sisällytetty. Joten nämäkin ajatukset ovat siellä mukana. Kiittäisimme siitä, että tätä työtä on nyt edistetty näin nopeasti. 27. päivä keskustelette Strasbourgissa, mutta sitä ennen olemme toki valmiita auttamaan valiokuntaa, kun se on tarpeen. Kiitos. Kiitos paljon. Loppupuheenvuoro esittelijä Dantti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kommentoida moniakin asioita, mutta heti aluksi haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoroja, kaikkia varjoesittelijöitä, komissioita, joka antoi muutaman tärkeän arvion. Minä vain kaksi asiaa haluaisin sanoa. Ensimmäinen on se, kun on puhuttu tästä pakollinen vapaaehtoinen asiasta. Me olemme ajatelleet, että tämä on ollut joidenkin tarkistusten e, ehdotus, se, että tämä olisi pakollinen vain kaikille e, niille, joiden palveluja pidetään strategisena e, niissä direktiivin mukaisesti, ei siis kaikkia palveluja ja tuotteita. Eli vapaaehtoisuus on se, joka piirre, joka koskee lähes suurinta osaa palveluja ja tuotteita, jotka ovat tämän direktiivin alaisia. Toinen asia on tämä pakollinen merkintä, jota ehdotimme, joka on yksi keskustelun kohteena olevista asioista. Minun on sanottava, että meillä oli oikein myönteinen keskustelu eilen Äh, kuten kaikissa keskusteluissa on eri näkökohtia, mutta en usko, että tulee olemaan vaikeaa äh, pääsemättä yhteisymmärrykseen. Kukaan meistä ei ole sitä mieltä, etteikö olisi tarpeellista saada aikaan äh, vahvaa eurooppalaista kyberturvallisuusjärjestelmää, joka takaa kuluttajille, instituutioille ja kansalaisille hyvän kyberturvallisuuden tason. Tästä varmasti pääsemme yhteisymmärryn. Tämä pakollinen merkintä, josta komissiokin puhui, kyse ei ole niinkään teollistuotteista, vaan tuotteista, jotka on tarkoitettu loppukuluttajille – Mm-hmm. muitakin huomioita voisi tehdä. Monet kommentit, joita tehdään, ovat sellaisia, että ne löytyvät ja joistain kompromissitarkistuksista. Varmasti tulemme tekemään kovasti työtä lähiviikkoina varmistaaksemme, että tämä teksti on sellainen, että se saa mahdollisimman laajan tuen täällä valiokunnassa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Edustaja Dante. Äänestämme valiokunnassa toukokuun kokouksessa. Ja tähän haluaisin päättää iltapäivän kokouksen, valiokuntakokouksen. Kiitos oikein paljon, että tulitte paikalle. Kiitos paljon tulkeille myös. Ja nyt Anna-Maria hoitaa puheen johtajuuden koordinaattoreiden kokouksessa, koska minä joudun lähtemään. Kiitos paljon.